I think we will start the, the, the meeting. No niin, varmaankin käynnistetään kokous. Tämä kokouksen osa on omistettu keskustelulle, joka koskee eurooppalaisia ohjelmia Pohjois-Irlannissa ja aivan erityisesti koskien ohjelmaa, johon EU osallistuu, eli Irlanti-rahasto, kansainvälinen Irlanti-rahasto, ja pyytäisin puhujia, eli henkilöitä, jotka ovat näiden ohjelmien täytäntöönpanosta vastuussa, tulemaan tänne paikalle pääjohtaja Pat Colgan, joka on EUn erityisohjelmista vastaavan elimen, erityiselimen pääjohtaja Euroopan alue politiikan puitteissa. Ja sitten meillä on paikalla myöskin Dennis Roon, joka on ollut vuosia jo Irlannin kansainvälisen rahaston puheenjohtaja. Ja aivan sen kummemmitta puheitta annamme puheenvuoron kummalle tahansa herroista, kumpi vain haluaa ensiksi puhua. That it? Now, can you hear me? Okay. Thank you very much, Chair. Uh, and of course you are no stranger to... Uh... No niin, tietenkään teille ei ole mitenkään outo asia tämä pohjois irlannan rauhaohjelma ja rauhan prosessi. Viime komissiokin oli siinä vahvasti mukana ja olen käynyt Pohjois-Irlannissa moneen otteeseen, joten olen nähnyt työn suoraan omin silmin. Kiitos paljon kutsusta tänne valiokuntaan. Ja kiinnostuksestanne tekemämme työtä kohtaan. Niin, olen todellakin EUn erityisohjelmista vastaavan elimen pääjohtaja. Se perustettiin pitkäperjantain sopimuksen tai Belfastin sopimuksen pohjalta vuonna 1998 heti kun tulitauko toteutui. Britannian ja Irlannin hallitus sen perustivat ja yksi sen kuudesta täytäntöönpanoelimistä, jotka ovat mukana lukuisissa yhteistyötoimissa rajojen yli tai rajan molemmin puolin. Me olemme erityisesti vastuussa EU-rahoituksesta Interregin ja Peacein osalta. On oikein hyvä olla täällä parlamentissa jälleen, koska tämä on oikeastaan koko Peace-ohjelmien koti tai yksi kodeista. Vuonna 1995 kolmen MEPin, pohjoisirlantilaisen MEPin aloitteesta Euroopan komissiossa esitettiin tämä aloite pis ohjelmien puolesta. Ja on aivan oikein, että kunnioitamme nyt sitä roolia, mikä tällä parlamentilla on ollut vuosien aikana pis ohjelmissa ja rauhan prosessissa Pohjois-Irlannissa. Sitten Barbara de Brun, tämän valiokunnan jäsen, on tässä välivuosina eh, laatinut mietinnön, joka täydensi myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean raporttia Peace-ohjelmista. Ja molemmissa ta- tapauksissa on kovin eh, kauniin sanoin ylistetty näitä Peace-ohjelmia. Aivan lyhyesti nyt kävisin läpi noita ohjelman varhaisia vaiheita. Kuten totesin, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio vuonna 1995 tekivät asiasta aloitteen. Aivan ensimmäinen merkittävä Peace-ohjelma käynnistyi sen seurauksena. Silloin tavoitteena oli puuttua alueen konfliktin välittömästi jättämään perintöön kyseisellä alueella. Silloin oli paljon vaikeuksia käsiteltävänä. Meillä oli hyvin merkittävä rauhanprosessi käynnissä kahden hallituksen välillä ja pääosapuolten ja sidosryhmien välillä Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa, mutta nämä peace-ohjelmat, kun ne otettiin käyttöön, niin niistä tuli oikeastaan ikään kuin kansan pariin jalkautettu rauhanprosessi, joka sisällytti satoja tuhansia ihmisiä rauhaan liittyviin toimiin. No sitten Peace 2, joka alkoi 2000 vuonna rakentui ensimmäisen Peace-ohjelman luomalle perustalle. Ja nyt meillä on kolmas ohjelma käynnissä, Peace-ohjelma, joka pyrkii puuttumaan vielä niihin merkittäviin luottamukseen ja Pohjois-Irlannin yhteisöjen välisiin suhteisiin liittyviin avoimiin ongelmiin. Haluamme jatkaa tätä työtä ja on aivan oikein todeta, että olemme päässeet hyvin vaikeista alkuvaiheista tilanteeseen, jossa on vielä paljon vaikeita prosesseja avoimena näiden Pohjois-Irlannin eri eh, kansanryhmien välillä, mutta paljon on saatu aikaiseksi ja paljon on vielä tehtävää. Jos katsotte tätä karttaa, niin huomatte tuon kattamamme alueen. Se on, tuo sininen osa on Pohjois-Irlanti ja punainen on sitten nuo Punaisilla on merkitty eh, Irlannin tasavallan kuusi aluetta. Siellä on noin 1,6 miljoonaa asukasta ja noin 500 000 henkilöä rajaseuduilla, raja-alueilla. Ja Peace-ohjelmat ovat vuosien aikana muodostuneet hyvin merkittäväksi osaksi rauhanprosessia ja kutsuisinkin todella niitä kansanrauhanprosessiksi. prosessiksi Ensimmäisessä ohjelmassa oli yli 15 äh, hanketta ja yli 7000 kakkosen alaisuudessa 995 miljoonan euron äh, arvosta. Ja sitten PIS 3 on enemmän strateginen luonteeltaan, jonka tarkoituksena on pureutua vielä näihin hyvin vaikeisiin avoimena oleviin äh, ongelmiin, jotka konfliktin jälkeisenä aikana ovat vielä voimassa. Jos nyt ajatellaan näiden ohjelmien laajuutta, kokoa ja tavoittavuutta, niin voidaan todeta, että PIS 2 on ollut 868 420 osallistujaa kaikissa ohjelmissaan ja yli 161 000 näistä henkilöistä ovat olleet mukana rajat ylittävissä toimenpiteissä ja toimissa. Jos tunnette Pohjois-Irlantia ja sen historiaa, niin tiedätte, että nämä luvut ovat äärimmäisen tärkeitä. Nimittäin tuollainen väkimäärä, joka on ollut mukana näissä toimenpiteissä, on sellainen, että se ei olisi ollut mahdollista ilman, ettei, etteikö nämä peace-ohjelmat olisi olleet mukana. Ne ovat antaneet lisänostetta ja käytännön toimintamahdollisuuksia näille tärkeille tapahtumille, jotka ovat vetäneet mukaansa satoja tuhansia ihmisiä ja auttaneet heitä nousemaan jaloilleen ja tarttumaan uusiin tilaisuuksiin, joita tällä alueella rauhan koittaessa on tullut esiin ja tulee esiin. Nyt tällä hetkellä meillä on Peace 3 ohjelma käynnissä. Siinä on neljä pilaria. Ensimmäinen niistä keskittyy paikallisyhteisöihin ja yksi neljäsosa, itse asiassa yli yksi neljäsosa keskittyy juuri tähän. Se keskittyy eri yhteisöiden paikallisesti valittuihin edustajiin, jotka ovat vastuussa monivuotisten eh, ohjelmien eh, laatimisesta yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvin paikallistason yhteyksien luomiseksi ihmisryhmien välillä. Ja tämä on ollut tämän ohjelman menestystarina. Nämä paikallisyhteisöt toimivat klustereittain yli paikallisyhteisöjen rajojen ja myöskin yli poliittisten puoliryhmärajojen. Toinen pilari työskentelee uhrien ja selviytyjien ja myöskin uhrien perheiden parissa, jotka ovat kärsineet konfliktista. Kolmas pilari on käytännöllinen interventio. Siinä on tavoitteena luoda tällaisia yhteisiä julkisia alueita. Pyritään pääsemään eroon tällaisista alueista, minne ei ole turvallista mennä. Ja neljäs pilari koskee kapasiteetin rakentamista yhteisen tulevaisuuden edessä. Ja tämän tarkoituksena on jakaa kokemuksia muiden Euroopan alueiden kanssa, koska meillä on nyt kertynyt aika paljon kokemusta vuosien aikana näiden asioiden käsittelystä ja olemme hyvin käytännöllisellä tasolla ottaneet yhteyttä esimerkiksi Kyproksen ja Paskimaan kanssa ja Balkanin maiden ja Baltian maiden kanssa ja me olemme ympäri Euroopan mukana instituutioiden rakentamisprosesseissa. Ja tällä tavalla eri puolilla Eurooppaa voidaan tarkastella, kuinka tätä Peace-ohjelmien mallia voitaisiin soveltaa muuallakin Euroopassa. No sitten joitakin käytännöllisiä tavoitteita, mitä olemme saaneet aikaiseksi PIS kolmosohjelman puitteissa tässä niitä. Ensinnäkin aivan ruohonjuuritasolla on saatu mukaan suuria määriä osallistujia näihin toimenpiteisiimme. Näissä aktiviteeteissa puututaan hyvin hankalaan kysymykseen, joka koskee uskonnollisten ryhmien välistä erottelua ja tällaista klikkiytymistä. Me edelleenkin rakennamme rajat ylittäviä mahdollisuuksia ja pyrimme puuttumaan apua tarvitsevien henkilöiden ja perheiden tarpeisiin trauman käsittelyn helpottamiseksi. Ja näin tällaiset henkilöt ovat pystyneet viimein puhumaan koko, kokemuksistaan ja saamaan niihin apua. Jos minulla olisi ollut mahdollisuus, niin olisin tuonut ihan näistä ruohonjuuritason projekteista esimerkkejä, mutta koska meillä ei ollut paljon aikaa, en pystynyt sitä tekemään, mutta ihan pienenä esimakuna näette tuosta esimerkiksi tuosta kalvolta tällaisen ison seinän. Tämä on yksi niistä monista seinistä tai muureista, joita Belfastissa ja monessa muussakin yhteisössä Pohjois-Irlannissa vielä on. Niitä kutsutaan rauhan seiniksi tai muureiksi. Yleensä niissä on graffiteita ja maalauksia ja kuvia, jotka ovat aika provokatiivisia usein. Viime vuosien aikana olemme tehneet paljon ruohonjuuritasolla työtä seinän molemmin puolin luottamuksen ja uskon rakentamiseksi, jotta nämä kansanryhmät ottaisivat yhteyttä toisiinsa ja vähitellen purkaisivat nämä sekä fyysiset että psykologiset että metaforiset seinät tai muurit, joita on vielä olemassa, jotka ovat paikoin hyvinkin voimakkaita ja vahvoja. Olemme tehneet paljon työtä nuorten ihmisten parissa. Tässä on kuva projektissa, jotka, joka koskee alle 25-vuotiaita, joille tarjotaan tukea heidän kokemustensa käsittelyssä konfliktiajalta. Ja tietenkin nämä nuoret ovat tulevaisuuden kannalta suurin haasteemme. Kun siirrymme kohti tulevaisuutta, uskon, että nimenomaan nuoria on tuettava voimakkaasti, jotta he pystyvät käsittelemään erityistarpeitaan. Ja tällä, tässä kuvassa on silta, joka rakennettiin ohjelman tuella Londonderryn joen yli se yhdistää kaksi kaupungin osaa, jonka välillä oli niitä erottamassa ei pelkästään joki, vaan kulttuuri ja historia. Nyt tämä silta tuo nämä kaupungin osat yhteen ja yhdistää kaupungin keskustan vanhaan rakennukseen, joka oli aikaisemmin armeijan tukikohta, brittiläisen armeijan tukikohta Londonderryssä. Ja tämä on todellakin jalankulku- ja pyöräilysilta ja sen avaamistapahtuma on 25. päivä tätä kuuta ensi lauantaina. Tämä on hyvin vahva, suorastaan ikoninen fyysinen symboli siitä, mitä pis ohjelmat ovat saaneet aikaiseksi täällä kolkalla ja oikein hyvä esimerkki mielestäni siitä, mitä olemme tehneet. Sitten tuosta löytyy esimerkki urheiluprojektista. Sen tavoitteena on rohkaista perheitä tulemaan takaisin urheilutapahtumiin ja pyrkiä ehkäisemään ennalta uskonnollisten ryhmien välistä erottelua ja rasismia. Me tuemme ja rohkaisemme ihmisiä paikallisissa asuinympäristöissä. Tässä esimerkiksi pyritään edistämään integroitua asumista. Aikaisemmin on ollut noita korkeita muureja ja suorastaan piikkilanka-aitoja ja yritämme rohkaista ihmisiä purkamaan nämä seinät ja muurit ja erottavat fyysiset esteet ja sen sijaan rakentamaan luottamusta toisiinsa. Ja tällaista työtä on käynnissä nyt sen tuloksena, että Peace-ohjelmien kautta on toimintaan osoitettu varoja. Nämä esit esimerkit siitä, mitä olemme tehneet tähän mennessä, olivat tässä. Jos katsotaan nyt sitten tulevaisuuteen, niin täytyy sanoa, että työ ei ole suinkaan valmis. Ei ole mahdollista puuttua syvälle juurtuneisiin ongelmiin joita olemme käyneet Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa läpi ihan parin lyhkäisen ohjelmakauden aikana. Me olemme rakentaneet uudelleen kaupunkimme, me olemme avanneet rajoja, me rakentaneet siltoja, mutta ihmisten sydämet ja ihmisten väliset rajat ja yhteisöjen väliset rajat ovat vielä haaste meille. Jos kuuntelitte eilen illalla Pohjois-Irlannin uutisia, niin huomaatte, että ongelmia on yhteisöjen välillä. Olette kuulleet varmasti toisin ajattelevista ryhmistä, aikaisempia paramilitaariryhmien edustajia, jotka edustavat ihan ruohonjuuritasolla olevaa uhkaa, joten vielä on paljon tehtävää. Mutta varmaankin huomaatte, että nämä kaksi jäsenvaltiota, Iso-Britannia ja Irlanti, hyväksyvät sen tosiasian, että on, meillä on vielä mahdollisuus jatkaa tätä työtä peace-ohjelman puitteissa jonka minun mielestäni pitäisi jatkua edelleen sillan ja luottamuksen rakentajana yhteisöjen välillä. Ja sen pitäisi puuttua nimenomaan nuorten ihmisten haasteisiin ja tarpeisiin ruohonjuuritasolla ja tarjota heille mahdollisuuksia. PIS-ohjelma on tulevaisuuden rakentamista, mahdollisuuksien kartoittamista ja tämä on erityisen relevanttia nyt, kun ollaan pääsemässä lama tai taloudellisen taantuman ohi joka on vaikuttanut lukuisten ihmisten elämään. Mutta minun mielestäni kyseessä pitää olla myöskin sellainen piisohjelma, joka pyrkii ottamaan mukaan paikallisesti kaikki mahdolliset toimijat ja myöskin kansainvälisesti. Ja tulevissa ohjelmassa pyrimme jakamaan kokemuksiamme ehkä hieman jäsennellymmin ja syvällisemmin muiden alueiden kanssa Euroopassa. Ja ajattelen tässä nyt erityisesti Balkanin maita ja uusia jäsenvaltioita – ja alueita, joilla on vielä merkittäviä eroavaisuuksia alueittensa välillä. Ja voi, Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa voidaan nähdä mahdollisuus ja hyvä esimerkki siitä, kuinka rakennerahastot voidaan ottaa käyttöön sellaisella tavalla, joka puuttuu siihen perintöön, joka on kannettavana konfliktin seurauksena ja pyrkii rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Kiitoksia paljon, että olette nyt kuunnellut. Kiitoksia paljon, että olette kiinnostuneet Pohjois-Irlannin asioista. Kiitoksia Euroopan parlamentille komission puolesta siitä, että olette tukeneet Peace-ohjelmia vuosien aikana ja odotamme innolla yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin. Kiitos. Very much indeed, Pat. And... Kiitoksia oikein kovasti, Pat. Me menemme suoraan Dennis Ruunin puheenvuoroon seuraavaksi. Ilman mikrofonia. Niin äh, Irlannille äh, tarvitsemme äh, tukea ja ilman tätä tukea edistys ei olisi ollut mahdollista. Haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä puolestamme ja kiitoksia siitä, että edelleen kiinnostutaan näistä toimista. Irlannissa MEPit muun muassa ovat olleet mukana. Nyt haluaisin puhua eh, kolmesta näkökohdasta eh, rahaston eh, työskentelyssä saavutuksista 25 vuoden aikana. Sen jälkeen kommentoin nykystrategiaa ja lopuksi muutama ajatus ajatellen tulevaisuutta. Joten aivan alusta Englannin ja Irlannin välinen sopimus 86. Siinä perustettiin kansainvälinen rahasto mm, aivan ainutlaatuisena kansainvälisenä rahastona Siinä on johtokunta kummastakin valtiosta ja siellä on myös pohjois- ja etelärajan molemmin puolin edustus. Suurin panos on tullut kuitenkin Yhdysvalloista ja EUsta. Rahaston tavoitteet näkyvät tuossa kalvolla, mutta alkuperäinen ajatus oli edistää rauhaa ja yhteensovittamista – me olemme onnistuneet tällä saralla oikein hyvin. 2005 me huomasimme, että pitää puuttua myös ympäristökysymyksiin eri, kummallakin puolella rajaa ja parantaa ekologisia olosuhteista, olosuhteita ja rakensimme strategian. Tätä kautta olemme pyrkineet edistämään koulutushankkeita ja eh, sellaisia hankkeita, jotka eh, auttavat yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa. Eh, tämä mm, rauhan ja yhteensovituksen työ jatkuu taustalla. Me niin kuin Pat jo sanoi, me olemme vaihtaneet muiden konfliktialueiden kanssa kokemuksia, varsinkin Euroopassa. Ja erittäin mielenkiintoista tämä työ on. Haluaisin esittää nykyisistä ohjelmista kolme esimerkkiä. Koulutus niistä ensimmäiseksi se on jaoteltua, eroteltua 90 prosenttisesti Irlannissa. Ja ajatuksena on kuitenkin ollut lähteä yhdentämään koulutusta, yhtenäiskoulutusta. Ensimmäinen esimerkki tästä on Expecting Difference-ohjelma, jossa on hyvin nuoria lapsia. Siinä on esikouluikäisiä lapsia ja opettajia. Yritetään tätä kautta saada äh, läpi oikeita viestejä. Seuraava äh, vaihe on Sharing Education-ohjelma. Äh, siinä on erityiskouluja mukana jotta mukaan tulisi myös muita kouluja, missä jaetaan äh, on yhteistä opetusta, oppilaat ovat rinta rinnan. Ja tämä äh, hanke on ollut erittäin menestyksekäs. Se, siinä on ollut mukana jo 60 koulua, 2500 äh, oppilasta muun muassa. Nämä ja muut koulutusohjelmat ovat muuttaneet paljolti mieliä ja varmasti ovat edesauttaneet koulutusasioissa yleensäkin. Sitten nämä nuorisoaloitteet. Rahasto on ollut mukana nuorisotyössä aivan alusta lähtien. Nämä ohjelmat joista kerron lyhyesti, ovat äh, Learning and Educating Together, opimme ja koulutamme yhdessä. Äh, siinä on kummaltakin puolesta, puolelta yhteisöä ja tässä painotetaan äh, henkilökohtaista kehitystä. Ja sitten K-ohjelma, siinä on 14 16-vuotiaita nuoria mukana ja siinä on koulu, iltapäiväkerhotoimintaa ja leiritoimintaa. Tämä esimerkiksi viime vuonna siinä oli 900 nuorta, jotka osallistuivat tähän erittäin menestyksekkääseen ohjelmaan. Sitten kolmas esimerkki on asumistukiohjelma konfliktin seurauksia on polarisointi, polarisoituminen asumismuodoissa. Kumpikin yhteisö asuu erillään toisistaan. Me olemme tarkastelleet tätä asiaa ja me olemme rakentaneet tästä Shared Neighborhood jaettu yhteinen naapuruusohjelmaa se on ollut erittäin menestyksekäs, koska siinä paikallisen väki on ollut mukana päättämässä, mikä on parasta yhteisölle. Siinä eh, on 60 000 asukasta mukana ja tämä eh, ohjelma kehittyy vielä edelleen. Annan eh, vain muutaman esimerkin, mutta todellakin teemme töitä nuorisohjelmissa, koulutusohjelmissa ja asumissa ohjelmissa erittäin hyvin näissä ollaan onnistuttu. Ja eh, Deloitte on myös arvioinut eh, näitä, samoin Lloyds eh, ovat antaneet hyvät arviot ja me olemme näihin sitoutuneet. Sitten tulevaisuuden suunnitelmista. Me annoimme kertomuksemme 2008 ja se äh, liittyy 2013, seuraava äh, kausi on 2013 äh, päättyvä. Viimeisen 25 vuoden aikana ollaan päästy merkittävästi eteenpäin ja EUn rahoituksella on merkittävä osuus tässä, mutta edelleen pitää tehdä töitä rauhanprosessin on meneillään, mutta erotteluprosessi on näkyvissä koko ajan. Me olemme eh, olleet mukana eh, myös sellaisissa yhteisön osissa, jotka eivät ole hyötyneet eh, Praha-prosessista. Ja 2010 ulkoinen konsultti arvioi lyhyellä ohjelmalla, miten näihin yhteisön osiin voitaisiin puuttua ja niihin päästäisiin kehittämään. Me näimme erilaisia kokeilualueita, joissa rauhanprosessi on ollut aktiivinen. Tästä muutama esimerkki alue Logan on noin 25 minuuttia Belfastista ja eh, siellä eh, oli aikaisemmin eh, katolisia protestantteja rinta rinnan ja tässä nyt on erottelu näiden yhteisöjen kesken. Ne ovat erillään toisistaan. Siellä on merkittävä ero 70-luvun ja nykypäivän välillä. Nyt mm, siellä puolisotilaalliset joukot olleet aktiivisina myös. Löganin tapaisilla alueilla on pyritty keskittämään tätä työtämme ja haluamme tässä päättää tällaisen kierteen. Tästä esimerkkejä, minkälaisia ongelmia näillä alueilla on. Siellä eh, on eh, työttömyyttä, koulutus on huonolla tolalla, eh, siellä on puolisotilaallista toimintaa, väkivaltaisuutta, siellä on erottelu vallalla yhteisön johdossa myös paikallisessa hallinnossa ja eh, rekrytoidaan myös eh, nuorisoa puolisotilaalliseen joukkoihin. Ei, niillä ei kuitenkaan ole mitään mm, hallituksen kanssa tekemistä. Siellä suhtaudutaan kielteisesti epäilevästi myös eh, hallitukseen. Tässä on merkittävästi työtä tehtävänä näillä alueilla ja uskoisin, että ne voisimme edistää luottamusta yhteisötasolla me voimme toimia sillan rakentajana, voimme viedä tai tuoda yhteen näitä eri osapuolia ja me voimme tarjota johtajuutta ja tehdä yhteistyötä näiden paikallisyhteisöjen kanssa ja varmistua siitä, että resurssit, joita annetaan, ne eivät mene ainoastaan poliittiseen työhön tai erotteluun rahaston aloite saa tukea Pohjois-Irlannin viranomaisilta ja me olemme valmiit menemään eteenpäin muille kokeilualueille, jotka sijaitsevat eri puolella Irlantia. Me olemme ehdottaneet, että rakennettaisiin paikallisia ohjausryhmiä ja tällä tavoin saisimme kattavia ohjelmia, jotka puuttuisivat näihin ongelmiin ja tekisimme yhteistyötä myös muiden sidosryhmien kanssa. Mutta ilman lisärahoitusta tämä ei välttämättä onnistuisi. Kansainvälisessä rahastossa olemme saaneet nauttia EUn tuesta, kumppanuudesta viime vuosina ja me neuvoisimme myös teitä siinä, että vielä pitäisi tehdä tätä tärkeää työtä muutama vuosi. Kiitoksia. Ja tähän lisäksi vielä José Talmanders komissiosta ihan lyhyesti pyydän anteeksi, koska sitten varmasti me kesän jälkeen vielä tästä alueellisesta yhteistyöstä vielä pääsemme keskustelemaan laajemminkin, mutta tänään vain ihan lyhyesti, mikä olisi tärkeää meidän kannalta. Kiitos, että sain mahdollisuuden kertoa meidän kannastamme. Itse asiasta komissio on hyvin ylpeä ja minä olen iloinen, että olen saanut näihin aloitteisiin osallistua ja tuloksethan tähän saakka ovat olleet erittäin myönteisiä Meillä on ollut jo lähes 22 vuotta tuolla ää, ää, Iranissa ja sitten 17 vuotta tätä ää, Irlannin kansainvälistä rahastoa. 2015 mennessä tämä Irlannin rahasto ollaan päättämässä. Se on ollut hyvin lähellä ruohonjuuritasoa, lähellä näitä yhteisöjä toiminut. Ja PEACE-ohjelma on saanut hyviä tuloksia, hyvää, hyviä vaikutuksia kansalaisten päivittäiseen elämään. Ja se vahvistaa sitä, että näitä yhteisöjä on voitu vahvistaa lisäämällä työpaikkoja, sijoittamalla nuoriin, laatimalla uutta infrastruktuuria ja katsoa, miten jatkossa voitaisiin kestävältä pohjalta kehittymään. Ja varsinkin tämä silta, joka nyt ensi lauantaina tullaan avaamaan, on hyvä esimerkki tästä. Kuten myös se, että on, on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden Euroopan alueiden kanssa. Ehkä jopa lähitulevaisuudessa voidaan Pohjois-Afrikan kanssa käydä ajatusten vaihtoa. Sitten puheenjohtaja halusin sanoa tähän, että komissio tietää oikein hyvin, että tämä prosessi ei ole vielä suinkaan päätöksessä ja Pohjois-Irlanti edelleenkin kärsii. Siellä on joitakin väkivallan esiintymiä edelleenkin, joten paljon työtä vielä joudutaan tekemään, jotta voidaan konsolidoida ja vahvistaa tätä rauhaa ja sovintoa. Ja olen hyvin tyytyväinen, että kaikki toimijat ovat, ovat vaikuttaneet PIS-ohjelmien onnistumiseen. Kiitos. Nyt haluaisin avata keskustelun James Nicholson ja sitten Diane Thank you, Chair. I didn't expect to be... Kiitoksia puheenjohtaja. En odottanut saavani ensimmäisenä puheenvuoroa ollakseni nyt ihan rehellinen. Time. <laughs> niin aikaa vähän, niin ihan lyhyesti joka tapauksessa. Um- Toivottavasti et ole liian tiukka suhteeni, koska minulla on aika paljonkin sanottavaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia herrasmiehiä heidän pitämistään esityksistä. Herra Roonia en ole niin monesti tavannut, mutta Pat Colgan ja minä olemme monenkin otteeseen tavanneet toisemme. Jotkut niistä ovat olleet sellaisia, joissa olemme olleet samaa mieltä ja joissakin emme ole olleet. Mutta haluan esittää kunnioituksen sanani sen erinomaisen työn suhteen, jota hän ja hänen kollegansa ovat tehneet vuosien aikana hyvin vaikeissa olosuhteissa ja vaikeina aikoina. En halua nyt toistaa mitään, mitä tässä on jo sanottu. Ilman muuta täytyy sanoa, että Pohjois-Irlanti on mennyt pitkän, pitkän matkan eteenpäin IFIin e ensipäivistä tai Peace-rahaston tai Peace-ohjelmien ensimmäisistä päivistä. Muistan vielä hyvin ja sanon tämän aina, että kun John Hume ja tohtori Pearsley ja minä olimme ne kolme ensimmäistä henkilöä, jotka tämän ajatuksen esittivät aikanaan. Ja, ja tässä matkan varrella paljon on tapahtunut, mutta Pohjois-Irlanti on edelleen sydänten ja mielten taistelukenttä ja ihan eilisillan tapahtumat tuovat mieleemme sen tosiasian, että vielä sieltä löytyy ihmisiä, jotka haluavat vetää meidät takaisin, takaisin historian pimentoon. Tietenkään kyse ei ole samanlaisesta tilanteesta kuin aikaisemmin, mutta vielä löytyy niitä, jotka haluavat vetää meidät sinne menneisyyden pimentoon. Täytyy sanoa, että suurin osa ihmisistä kuitenkin kaikista perinteisistä piireistä Pohjois-Irlannissa eivät halua palata menneeseen. He haluavat mennä eteenpäin. He eivät halua tulla vedetyksi takaisin menneisyyteen. Joten sanoisin aivan selvästi, että historia Piis ykkösen, kakkosen ja kolmosen osalta on ollut hyvin monimuotoista. Osa siitä on ollut hyvää. Täytyy aina selkeästi on ollut epäselvyyttä tai on ollut vaikea sopia siitä, että mihin rahaa laitetaan, miten priorisoidaan ja niin edespäin, eikä ole koskaan helppoa tehdä sellaisia päätöksiä, mutta tiedän, että kollegat ja ystäväni Euroopassa ovat monesti minulle todenneet, että pis ohjelma on ollut täällä jo niin kauan, mutta kauanko menee, että se saa aikaan todellisen rauhan, niin kuin sen nimi, äh, nimi kuuluu. Ja minä esitänkin kysymyksen nyt Pat Colganille. Ja herra Rooney itse asiassa tekikin aika selväksi, että Irlantirahasto päätetään, mutta pidennetäänkö tai laajennetaanko tämänhetkistä pis ohjelmaa IFInkin kauden yli vielä? Koska olettehan nähneet, mitä ongelmia vielä on. Te tiedätte, mitä ne ovat. Tietysti teillä on paljon painetta niskassanne, mutta haluaisin sanoa tai kysyä teiltä, että saatiinko, saatiinko tällä jotakin aikaiseksi? Oliko raha hyvin sijoitettu? Saatiinko sille vastinetta? Toisinaan ehkä ei, mutta toisaalta on hyvin vaikeata määritellä rahassa, mitä on saatu aikaiseksi, mitä hyvää on saatu aikaiseksi. Osa prosessia on on tämän arvioiminen ja tämän täytyy vielä jatkua jonkin aikaa. Ja kun me meppeinä kuljemme alueillamme, niin he usein sanovat, että no minä sain Peace-ohjelmalta rahaa, kiitos vain, mutta minä en oikeastaan edes tiennyt, että näin oli käynyt. Olin viimeksi tuolla Belfastissa käymässä IFin tiimoilta ja minulle kerrottiin siitä, miten he olivat onnistuneet hankkiutumaan eroon tietyistä ongelmista, mitä jalkapallootteluissa esimerkiksi oli ollut aikaisemmin, ja, ja annan heille täyden tunnustuksen siitä. No tiedän, että yhdessä kokouksessa aiheutin hieman huole, huolestuneisuutta, kun sanoin, että on tietty ö, aukko ö, tai tietty epäsuhta Nimittäin haluaisin kysyä, että tuntuuko vieraistamme nyt siltä, että Peace-ohjelma saa aikaan enemmän kuin mitä se aikaisemmin äh, sai. Ja mehän tiesimme, että sen tavoitteena ei koskaan ollut äh, saada aikaiseksi suurempaa kalusto- tai asevarustelua tai syytää rahaa jonnekin. Ja tiedän, että tässä nyt käytän aikaani hieman turhan vapaamielisesti, yritän noudattaa puheenjohtajan ohjeita, mutta koska tämä aihe on niin lähellä sydäntämme, niin jatkan vielä hetkisen uskon, että, että molempien pohjois yhteisöjen tuki on oltava piisin takana. Ellei sitä olisi, niin mitään ei olisi saatu aikaiseksi. Kiitoksia paljon puheenjohtaja saamastani ajasta. Kiitän teitä kaikkia, että kuuntelitte. Toivon, että Dan Watson nyt sitten on roolimalli seuraavalle puhujalle. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että minulla on mahdollisuus tänään puhua. Aivan kuten Pohjois-Irlannin puhujatkin sanoivat, Pohjois-Irlanti on mennyt eteenpäin merkittävästi. Se on nyt paljon parempi paikka kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Ja tällä tavoin PIS-rahasto on antanut lisäarvoa. Se ei ole täydellinen, mutta se on edesauttanut aivan merkittävästi näiden yhteisöjen edistykseen. Ja usein yhteisöt ovat olleet ongelmissa. Siitä huolimatta pohjois on ongelmia. E, e, mm, Pohjois-Irlannin historian tutkimustiimi on nähnyt näitä ongelmia ja eh, on eh, tehnyt tutkimuksen myös joukkomurhasta muutama vuosi sitten. Eh, siinä protestantteja ammuttiin suoraan kuorma-autosta ja tällä hetkellä historian tutkimusjoukkue tai tiimi tekee tutkimusta Lohen saaresta ja siellä tutkittiin tutkitaan, että mitä tapahtui eh, tuolla saarella, eh, kun lojalistit eh, tulivat saarelle, ne ampoivat ihmisiä. Nämä ongelmat ovat todellakin syvällä ja aivan äskettäin republikaani aktiviteetit nostivat päästään konstaapeli Stephen Carroll ja Nick Kerr saivat surmansa. Ja viime viikolla pääministeri eh, Cameron tuli Pohjois-Irlantiin eh, ja otti esiin, että 2006 vuoden jälkeen, tämä on vaikea huomata, 2006 vuoden jälkeen Pohjois-Irlannin rauhanmuurien määrä on noussut 37 40, 37 48. Eli edelleenkin näiden yhteisöjen on vaikea elää rinnakkain. Joten jos nyt katsotaan, mitä Piis on saanut aikaan, meidän pitäisi arvostaa sitä juuri näistä saavutuksista. Minun mielestäni meidän pitäisi katsoa myös sitä, miten miten voimme käyttää PIS-rahastoa ja sen laajennuksia, miten voimme tältä kautta investoida tulevaisuuteen. Kiinnittäisin huomiota myös Belfastin alueeseen. Olen edustanut monta vuotta Shankel-aluetta, enimmäkseen protestantteja, lojalisteja 70 prosenttia kaikista surmista Pohjois-Irlannissa tapahtui kahden mailin ulot, kehällä tästä tämän alueen ympärillä. Tämä yhteisö edelleenkin kärsii siitä, että siellä on alhainen koulutus, paljon työttömyyttä, terveysolosuhteet ovat huonot. Pisin pitää investoida tulevaisuuteen, nuoriin ja EUn eh, e 2020 strategia on tällä eh, linjalla. Eh, nuorista pitää tehdä oma sidosryhmänsä, antaa heille koulutusta, työllisyysmahdollisuuksia. Ja sanoisin vielä, että meidän täytyy katsoa myös naisten roolia Pohjois-Irlannissa. Se on hyvin tärkeä kautta koko alueen on tärkeää, että annetaan kestävää koulutusta ja mahdollisuutta työhön myös naisille. Lopuksi sanoisin vielä, että tulevissa piisistä käytävissä keskusteluissa meidän täytyisi katsoa, kellä on preferenssi mahdollisuus tähän rahoitukseen Esimerkiksi entiset äh, vangit äh, vuonna 1994 oli ensimmäinen tulitauko. 1998 saatiin aikaan pitkän perjantain sopimus ja vankeja vapautet. Ja voidaan kysyä, että milloin ei ole enää entinen vanki, milloin pääsee kansalaiseksi. On tärkeää, että me puutumme näihin asioihin, kun arvioimme sitä, mitä ollaan saatu tehtyä ja kun menemme eteenpäin kohti tulevaisuutta. Kiitoksia. seuraavaksi. Uh, thank you very much, Madam Chair. Firstly, I... Kiitos puheenjohtaja. Oli hyvä, että Jack Nicholson puhui ensimmäisenä, koska jossain mielessä hän oli yksi näistä tasa-arvoisista, jotka olivat jo 95 tätä asiaa käynnistämässä John Humin ja tohtori Beislin kanssa. He olisivat perustelemassa tätä kansainvälistä rahastoa. Ja koska minä olen ollut esittelijänä, niin minä olen saanut entistä enemmän tietoa näistä eduista ja, ja, ja siinä roolissa myös olin Pat Kogelin vieraana muutama kuukausi sitten Irlannissa. Ja yksi näistä aloitteista oli tämä Shankle Roaden projekti. Minä olen usein Pohjois-Irlannissa käynyt, mutta minä eteläisenä nationalistina en voisi kuvitellakaan elinaikanani käyväni, käyväni tällä alueella. Ja, ja sain kyllä ihan hyvän vastaanoton siellä, hyvinkin lämpimän. Ja oli hyvä nähdä kuinka paljon yhteisöjen välillä on ö, toimintaa paikallisessa koulussa molemmille ryhmille ja, ja miten pitkälti tämä rahasto on asiaa vienyt ruohon juuri tasolla. Emme voi sanoa, että rauha on saavutettu, koska viime, tai vi, eilisiltanakin oli mellakoita konstabeli Rollingin murhan takia. Ja ihan lyhyesti, vielä tarvitaan jatkoa, vielä tarvitaan piis nelosohjelmaa. Ja niin kuin Dennis ja Pat sanoivat, sellaisilla alueilla, jonne on vaikea päästä, jotka ovat kypsiä toisin ajattelijoille, jotka, jonne tällaiset ehkä ääriaineistot ryhmittyvät. Jos me saamme piis nelosen niin toivomme pääsevämme pois väkivallan ja eri, eri segregaation tieltä. Ja Yhdysvaltojen kongressiedustajatkin ovat käyneet paikan päällä ja, ja, ja katsoneet, mikä rooli, tai minä olen kysynyt, mikä on heidän roolinsa tässä kansainvälisessä rahastossa. Ja siellä ollaan valmiina jatka, valmiita jatkamaan, jos näin tapahtuu. Kaikki osapuolet haluavat tätä prosessia jatkaa, koska Diana sanoi, että tämä sopii erittäin hyvin myös tähän 2020 strategiaan ja niihin periaatteisiin, jotka jo perustaja-isämme eh, eh, lausi, lausuivat Euroopalle. Joten kaikki kaikkien ansiosta toivottavasti voimme jatkaa. Ja ihan lopuksi vaan haluan sanoa, että, että kun olen tavannut kollegoita tänä aamuna, niin ja siellä on kiitelty myös komissaarin, tai teidän puheenjohtajan eh, rooli silloin komissaari aikoinanne. Pata Gallagher viimeisenä. Commissioner. President, Ensinnäkin puheenjohtaja haluaisin kiittää siitä, että vastasitte pyyntöön tavata EUn erityisohjelmista vastaavan elimen ja Irlantirahaston edustajien tapaamisesta ja kiittäisin Colgania ja Roonia heidän esityksistään. Ja tämä kokous vie ajatukseni vuoteen 2009, kun meillä oli kokous IFin aikaisemman puheenjohtajan kanssa ja silloin hän vakuutti Euroopan parlamentin jäsenet siitä, että varoja pitäisi tarjota edelleen. Ja Jim Higgins raportoi vuonna 2006 aiheesta. Ja kaikki nämä mietinnöt, kun on mielessä, niin kun Euroopan parlamentti pyytää, pyytää hyväksymään ohjelmat ja rahoitukset kaikkiin edellä mainittuihin toimiin, niin enpä usko, että kukaan jäsenistä olisi silloin ollut eri mieltä tai jättänyt äänestämättä. Tietenkin vuonna 1985 tilanne oli aivan erilainen. Meidän pitää muistaa tänään, että tuossa sopimuksessa Irlannin ex-pääministeri Gary Fitzgerald, joka kuoli tässä hiljattain, oli hyvin tärkeässä roolissa – ja Jacques Deloria muistan tässä myös, koska, koska sinä iltana, kun väkivalta päättyi, Delors vastasi ja totesi, että Eurooppa on vastannut tehokkaasti ja käytännöllisellä tasolla. Ehkä ne saattavat kuulostaa turhilta tai tyhjiltä sanoilta, mutta Euroopan yhteis- yhteisö lisäsi Irlantirahaston varoja ja rauhan ja sovinnon prosessia tuettiin tällä tavalla. Tohtori Paisley ja John Human äh, oli olivat lounaalla silloin, kun tämä ajatus syntyi. Ja EFI e ja Peace ovat hyvin erilaisia keskenään, mutta molemmat pyrki, pyrkivät samoihin tavoitteisiin. EFI e on ollut ehkä konkreettisempi, kun taas Peace-aloite tuo ihmisiä yhteen, kuten Pat Cogan edellä totesi. Ja tuolloin aikoinaan niin sen jälkeen on luotu noin 49 000 pysyvää työpaikkaa. Ja tätä tapahtuu edelleenkin, ei ehkä samassa mittakaavassa, mutta siitä huolimatta haluaisin muistuttaa kollegoita tässä siitä, kuinka tärkeää on jatkaa molempia sekä Peace ohjelmaa että myöskin IFItä. E on olemassa sellainen ajatus, että Yhdysvallat jatkaa rahoittamista sekä hallituksille. No miksi y- Yhdysvaltojen pitäisi jatkaa rahoitusta? No, olen tavannut Irlannin kongressin ja senaatin, olen tavannut paljon kongressin ja senaatin edustajia, jotka pyrkivät äh, hankkimaan rahoitusta, mutta jos sitä ei saada aikaiseksi, niin en usko, että sitä voi, pitäisi pitää täällä EU-ssa äh, tekosyynä sille, että varoja ei täältä käsin tarjottaisi, joten toivon, että varoja todellakin varataan näin, tähän toimintaan. Haluaisin esittää kysymyksen nyt tässä. Jos ohjelma jatketaan tai uusi ohjelma perustetaan, niin haluaisin muistuttaa siitä, että me tarvitsemme tai muistuttaa sitten, että tarvitaanko uutta jäsen, anteeksi, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä. Voisiko joko, joku kertoa meille, että pystytäänkö toimimaan olemassa olevan lainsäädännön perusteella vai täytyykö sitä päivittää. Olisi oikein mielenkiintoista jakaa kokemuksia Kyproksen, Balkanin maiden ja Pohjois-Afrikan maiden kanssa esimerkiksi. Ei heidän tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Pohjois-Irlannissa pyörä on jo keksitty ja sitä on se on sovellettavissa myöskin muualla. Ja komissiolta kysyisin tai kuka tahansa tietääkin asiasta, ovatko Onko molemmilta hallituksilta esitetty anomus lisärahoituksen saamiseksi? Ja uskon, että tämän, tämä kokous tänään on tärkeä ja näitä pitäisi järjestää säännöllisemminkin näiden edustajien vierailut Brysseliin saisivat tapahtua säännöllisemmin. Meillä pitäisi olla mahdollisuus tavata myöskin niitä ryhmiä, jotka ovat saaneet rahoitusta. Me itse tulen Donegalista, Pohjois-Irlanti on yhdellä puolella ja Atlantin valtameri toisella puolella. Tietenkään emme kärsineet samalla tavalla kuin Pohjois-Irlanti inhimiseltä kannalta katsottuna, mutta taloudellisesti me olemme kyllä kärsineet, koska kuka tahansa tuleekin muualta Irlannista ja tulee Pohjois-Irlantiin, niin ymmärtää, että esimerkiksi tuossa nyt, jos ajatellaan noita ympäröiviä kreidikuntia, niin ne ovat erinomaista työtä tehneet IFin, IFin puitteissa rauhan ja ää, sovinnon aikaansaamiseksi. Joten vetoaisin vielä, että sekä IFIlle että PISille annettaisiin lisärahoitusta, jotta saataisiin aikaisen, aikaiseksi vielä kohdennetumpi ja tehokkaampi ohjelma tulevaisuudessa. Ja vielä lyhyet vastauspuheenvuorot, jos niin haluatte. Eh, thank you very much, madam. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, jos saan sanoa tämä edistys, jota on saatu aikaan PIS-ohjelmien myötä. Voisin puhua niistä pitkään, mutta tästä vain pari esimerkkiä. Ensinnäkin paikallisesti valitut edustajat, paikallisviranomaiset Pohjois-Irlannissa ja raja-alueilla. 36 eh, viranomaista on eh, kahdeksassa klusterissa, tekevät yhteistyötä ja eh, he rakentavat monivuotisia ohjelmia ja puuttuvat paikallisyhteisöjensä yhteisönsä ongelmiin ja eh, yhteisöjen välisiin ongelmiin. Ja tämä, tämä eh, tapahtuu myös rajan yli. Tämä ei olisi tapahtunut ilman PIS-ohjelmaa. Ja toinen esimerkki on sitten eh, yleisesti se, että nyt on saatu niin paljon ovia auki, ne ovat olleet pitkään kiinni, ihmiset ovat pystyneet puhumaan paremmin toisilleen verrattuna aikaisempiin. Silloin kun kadulla on ongelmia, niin kummaltakin puolelta yhteisöistä ihmiset puuttuvat käytännössä äh, kadulla ongelmiin ja poliisi auttaa ratkaisemaan tilanteita. Tälle pohjalle pitää rakentaa. Me emme vielä ole päässeet äh, loppuun. Tässä on vielä töitä tulevaisuutta ajatellen. Ja aivan lopuksi vielä täällä mainittiin uusi e PIS ohjelma On tärkeää sanoa, että sen sisällöstä ei ole ennakkoajatuksia, mutta olisi hyvin tärkeää, että tarkkaan kuullaan, otetaan huomioon kaikki huolet, joita eh, eri yksilöillä ja eh, yhteisöillä on raja-alueilla. Erittäin tärkeä osa PIS-ohjelmaa tulevaisuudessa on eh, jakaa tätä kokemusta paljon laajemmin. Aivan lopuksi haluaisin vielä kutsua valiokuntaa, jos mietitte vierailua, tulkaa käymään Pohjois-Irlannissa ja ehkä saisitte silloin nähdä eh, kaduilla, millaista siellä on, minkälaisiin asioihin pitäisi puuttua. Tiedän, että jotkut teistä ovat käyneet ja toivotamme teidät tervetulleeksi valiokuntana käymään Belfastissa ja muuallakin Pohjois-Irlannissa, jotta voitte itse nähdä, minkälaista edistystä on saatu aikaan ja miten paljon töitä vielä pitää tehdä. Denis, haluaisit tähän loppuun vielä sanoa jotakin? Niin ihan lopuksi Tärkeintä lienee kysyä, että onko tämä vain pyytää lisää rahaa niin paljon kuin saadaan. Haluan korostaa, että me olemme pitkään ja hartaasti ajatelleet tätä koko ajatusta johtokunnassa ja mikä tämä tulevaisuus on. Ja me voimme yhteisöjemme kanssa tätä asiaa viedä eteenpäin ja me emme olisi tulleet takaisin, ellei meillä olisi ollut se tunne, että tämä prosessi on ollut tärkeä ja hyödyllistä, joten me olemme miettineet, konsulteineet eri osia ja myös hallitukset ovat tätä asiaa vieneet eteenpäin. Tästä syystä olen varma, että on tärkeää vedota tähän tuen jatkumiseen, koska se on tällä hetkellä vielä niin tärkeää. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin nyt myöhässä tulleille kollegoille kertoa, että meillä on ollut vieraana täällä Pohjois-Irlannin aloitteiden PEACE-ohjelman e, e, ja toimenpanija ja sitten Irlannin kansainvälisen rahaston puheenjohtaja, jossa mukana Euroopan unioni on ollut viime vuosina ja me järjestimme tämän keskustelun, koska kesän jälkeen tehdään tärkeitä päätöksiä, äh, erityisesti territoriaalisen yhteistyön alalla tärkeitä päätöksiä ja, ja valiokuntanahan me pyydämme, että tätä rahoitusta lisättäisiin ja senpä takia halusimme antaa teille tietoa siitä, miten nämä ohjelmat ovat edistyneet ja menestyneet. Ja näette, että täällä selkeästi pyydetään tai ilma, ilmaistaan tarve jatkaa näitä molempia ohjelmia. Me jatkamme yhteydenpitoa ja toivon, että nämä esitykset ö, muistuvat mieliimme siinä vaiheessa, kun lähivuosina ö, näitä ohjelmia rahoitetaan. Tänä vuonna nämä ohjelmat ovat nyt täynnä, mutta kiitos, että tulitte tänne paikan päälle. Uh, ja nyt mennään eteenpäin esityslistalla äänestyksiin. Tarkastetaanko nyt sitten äänestyskortit ja koneet? Toimivatko ne? Okay, can we open? Uh, we are voting already. Okay. So the vote is open. We, we are checking. Eli tarkastamme nyt koneet. Äänestys on alkanut. Yeah. Uh, we can't close the vote. Vielä ei voida päättää äänestystä, koska täällä on vielä valtava ero sen välillä, ketkä ovat äänestäneet ja kuinka monta ääntä täällä nyt rekisteröity. No, no okay. So we start with, report. No niin, ensin äänestetään Stavrakakisin lausuntoluonnoksesta. Siellä on 42 uh, tarkistusta. Ja siellä on kompromisseja ja voimme aloittaa äänestykset. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Uudestaan. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksyt Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Ja nyt siirrymme kompromissiin seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme kompromissiin viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan tarkistetaan vielä 24 tarkistus. Siitä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja siirrymme tarkistukseen 26 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta, neljä tyhjää. Onnettelut. Ja nyt siirrymme Nyt voimme siirtyä äänestämään Jan Olbrichtin lausunnosta vuotuinen talousarvio. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Taisi olla hyväksytty, mutta katsotaan vielä. Äänestys alkaa tarkistuksesta yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty sulla enemmistöllä. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan. Katsotaan vielä 11 tarkistus sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mutta katsotaan vielä kolmonen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 eli hyväksytty. 20 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 18 puolesta. Tarkistus 18 16 raukeaa, koska me hyväksymme. Ei, me hylkäsimme 17, joten nyt äänestämmekin 16. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt menemme 18, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää. Tätä ei nähty nyt. Katsotaan tarkistus kahdeksan koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 ja hyväksytty. 38 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten lausuntoluonnos. Äänestämme kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut siis. Ja päätimme näin äänestykset. Kiitoksia. Voimmeko siirtyä kuulemiseen? Ovatko kaikki paikalla? Komissio ei taida ollakaan paikalla. colleagues, I would like to use this time. Hyvät kollegat, voisin nyt kertoa teille ne päätökset, joita koordinaattorit tekivät eh, kokouksessaan. Eh, mietinnöt ja lausunnot, niiden sijoittaminen sosialistit, me eh, katsomme, kiinnostaako heitä ottaa lausunto neuvoston asetuksesta jolla äh, keskeytetään Kanarian saarten äh, tullitoimet. Äh, jos ei, niin sitten puheenjohtaja ottaa. Ja sitten lausunto Euroopan liikennealue, sosialistit, demokraatit ja sitten EPP seuraava valtion tuen säännöt ja yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut meidän täytyy katsoa, kiinnostaako tämä eh, regiä eh, mahdollisesti puheenjohtaja tekee, koska ryhmä ei, eh, ryhmät eivät innostuneet. Ja sitten Elisabeth Schröter sanoi, että puheenjohtaja allekirjoittaisi kirjeen valiokunnan puolesta äh, käyttäisimme äh, kirjettä. Ja sitten lainsäädäntöpaketti äh, kohesiopolitiikasta. Ähm, tästä koordinaattorit tekivät päätöksen, missä katsottiin, että meillä ei ole vielä lopullista päätöstä puheenjohtajakokouksesta, mutta huolimatta tästä me päätimme, että esittelijät ovat EPPstä ja sosiaalisesta demokraateista, mutta lopullinen päätös, jos se on kielteinen puheenjohtajakokouksessa, niin palaamme tähän kysymykseen sitten myöhemmin. Ja sitten EPP ERDFstä ja Krista, se meni EPPlle, sitten ALDE ja mitä tulee sitten lausuntoon äh, sosiaalirahastoista, äh, sosiaaliset demokraatit, monivuotinen rahoituskehys, EPP ja yhteinen strateginen puitteisto, josta emme vielä tiedä, mikä äh, lainsäädäntömenettely siinä soveltuu. EKR ilmaisi kiinnostuksensa, mutta teemme myöhemmin päätöksen. Keskustelimme myös oma-aloite mietinnöistä ja ain kaksi oma mietintöä sovittiin. Yksi EPPn ehdotus, kohesiopolitiikan rooli syrjäisillä alueilla EU 2020 yhteydessä ja sitten ALDE julkiset hankinnat ja tästä hyvin nopeasti oma aloitemietintö EPP ehdotti myös, että 2011 täytäntöönpanokertomus Itämeren strategiasta. Ja sitten ulkoiset selvitykset, siinä kysymys on vielä auki. Tällä hetkellä meneillään kuusi tällaista tutkimusta me voimme ehdottaa heinäkuussa uusia ulkoisia tutkimuksia. Tässä poliittiset neuvonantajat, sihteeristö tekevät töitä tämän asian parissa ja me katsomme sitten, mitä päättää heinäkuussa. Tässä siis tiedoksi koordinaattoreista. Ja nyt sitten kuuleminen Euroopan ulkopuolinen ulottuvuus, aluepolitiikan kansainvälinen Euroopan ulkopuolinen ulottuvuus. Ja niin, halusitko kyseenalaistaa nyt omat päätöksesi tässä? Ei, ei varmaankaan, joten ehkä me voimme vedän sen johtopäätöksen, että valiokunta tukee koordinaattorien päätöksiä. Nyt me sitten odotamme Euroopan komission edustajia. Täällä on kolme komission valmistelevaa kohtaa. Voisimmeko ehkä ottaa tässä jonkun muun kohdan? Onko rouva Smolkova ja varjoesittelijät?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 Ehkä me voisimme aloittaa, jotta me hukkaa aikaa. Voisimme aloittaa Smolkovan esityksestä ja sitten myös varjoesittelijät voivat puhua myöhemmin, eli Rova Smolkova. Kiitos kollegat. Aloitan ensin tärkeimmistä asioista. Tällä hetkellä meillä on 23 miljoonaa työtöntä Euroopassa ja työpaikkojen luomisen kannalta on hyvin tärkeää, että me, me pääsemme 2020 strategian tavoitteisiin, varsinkin kun ajatellaan näitä viittä tavoitetta, joista kolme liittyy jollain tavalla koulutukseen ja työllisyyteen ja oikeastaan jopa neljä. Tähän alkuun haluaisin korottaa, että Rova Bastosin mietintö on valmisteltu oikein hyvin ja senpä takia minä olen antanut lausuntoluonnokseni kirjallisesti ja näin siitä sen kummemmin. Mutta entisenä opettajana voisin tähän alkuun jo korostaa, että koulutus on kaikissa muodoissaan ja kaikilla tasoillaan tärkeää. Jatkokoulutus, elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus ja myös se, miten sopeutetaan nykyisten työmarkkinoiden tarpeisiin. Tällä hetkellä ei ole riittävästi pätevää työvoimaa ja pätevää työvoimaa kysytään kovasti. Kuitenkin täytyy muistaa, että epäpätevää työvoimaa tulee aina olemaan, joko subjektiivisista tai objektiivisista syistä. Ja senpä takia tässä valiokunnassa haluaisin kiinnittää mietinnössä huomion siihen, että pitää käyttää rahoitusta tehokkaammin, jotta voidaan käynnistää uusia koulutusmalleja, jotta työllisyyttä pystyttäisiin parantamaan. Uudelleenkoulutus, täydennyskoulutus on hyvin tärkeä, jotta myös pienissäkin yrityksissä voidaan sopeuttaa työvoiman pätevyystarpeisiin. PK-yritysten pitää pystyä osallistumaan eurooppalaiseen tutkimukseen. Euroopan kehitysrahasto ja eurooppalainen aluekehitysrahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, pitäisi sillä tavalla kohdistaa, että niiden seurauksena, toimien seurauksena saadaan luotua lisää työpaikkoja. Nimenomaan työpaikkojen luominen edellyttää varojen parempaa kohdentamista, eikä kaikki raha ole suinkaan tulossa eurooppalaisesta, eurooppalaisesta kassasta, vaan pitää myös yksityistä rahoitusta löytää. Jäsenvaltioiden välillä on työllisyysasteessa suoria eroja, ja sen takia on hyvin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät tällaisen ohjelman, jotta saa ne myönteiset kokemukset, jotka viime vuosina on saatu esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa liittyen nuorten pätevöittämiseen – E, ja, ja sitä kautta parempiin mahdollisuuksiin työmarkkinoilla. Tällaisia mahdollisuuksia ja, ja, ja malleja pitäisi muissakin jäsenvaltioissa noudattaa. E, te olette kiinni, kirjallisesti saaneet tämän e, lausuntoluonnoksen ja odotan teiltä kommentteja. Kiitoksia. Ensimmäinen on EPPn varjoesittelijä Matula. Mulțumesc, doamna președinte consider deosebit de important acest Kiitos puheenjohtaja. Tämä lausunto on erittäin tärkeä ja, ja sen takia eh, haluaisin lyhyesti eh, kommentoida muutamia kysymyksiä siihen liittyen. Meidän pitää löytää jonkunnäköinen eh, vaadittava tasapaino toisaalta koulutuksen puolelta, koska koulutus ja jatkokoulutus, täydennyskoulutus valmistavat ihmisiä työmarkkinoille. Eli se, miten käytetään eurooppalaisten rahastojen varoja, ESR, EAKR ja maaseuturahaston, tämä tulee nähdä yhteydessä – Progress-ohjelmaan ja elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Progress-ohjelma on ollut erittäin menestyksekäs. Kuitenkin myös PK-sektorille pitää varata niin kauan kuin kaksi kolmasosa kaikista kaikista työpaikoista on yksityisellä sektorilla, niin meidän pitää ehdottomasti tukea nimenomaan PK-sektoria. On hyvä että pyritään uuteen osaamiseen ja työllisyyteen osana 2020 strategiaa, mutta jos haluamme todella kestävää, innovatiivista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa, niin me tarvitsemme hyvin koulutettua työvoimaa. Ja mm, siinä yhteydessä pitää muistaa myös myös yhteiskunnan ja väestön muuttuminen sekä maahanmuuttoliikkeen että väestön ikääntymisen osalta. Me tarvitsemme tasapainoa toisaalta teknisten ja juridisten esteiden poiston suhteen, että luodaan koko EUn tasolla riittävästi työpaikkoja, mutta myös sitä, että esimerkiksi eläköoikeuksia voi siirtää ja tutkintoja tunnustaa yli rajojen. Kiitän kaikkia ja kiitän myös hy- hyvästä yhteistyötä tämän lausunnon valmistelussa. want to take floor. No, thank you. Niin, ei sitten, kiitos. Ja Unka Chivska seuraavaksi. Eh, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Gratuluję. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Rovas Molkovaa tästä mietinnöstä tai lausunnosta. Erittäin tärkeä kysymys. Kiinnittäisin huomiota aiheeseen, joka ei tule mukaan tähän lausuntoon. Sen olisi kuitenkin pitänyt tulla mukaan. Kyseessä on korkea työttömyysaste nuorison korkeasti koulutetun väestön parissa. Ehkä tätä asiaa pitäisi painottaa, samoin kuin pitää painottaa myös naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. I understand there is no... Käsittääkseni muita puheenvuoroja ilmeisesti ei ole. Haluaako komissio täs, tähän asiaan puuttua? Lambert van Little... Niin pieni ajatus, kun puhutaan kilpailukyvystä ja siitä, että Eurooppa on kilpailukykyisempi myös koulutuksen ja, ja, ja osaamisen alalla on tärkeää. Tähän liittyen kaksi asiaa. Minun maassani ainakin Euroopan sosiaalirahasto osaltaan kansallinen ohjelma. On hyvin tärkeää, että saadaan tämmöisiä laajoja, tämmöistä laajaa hajautettua täytäntöönpanoa koska on tärkeää, että aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston välillä on jotain yhdistämistä. Saksassa ainakin selkeästi erotellaan nämä ministeri, eri ministeriöiden väliin. Ja senpä takia vähän tuntuu siltä, että jonkunnäköistä läpimurtoa me tarvitsemme ja, ja senpä takia on hyvä, että vaikka tämä tehdään hajaut hajautetusti ja tässä kehyksessä, niin en tiedä. Ja Rova, Rasvanin lausunnon osalta kysymys kuuluu, että kun kysyt, ajatellaan ihmisten yli 55-vuotiaiden pätevyyttä. Ei siellä ole pelkästään työ, vaan, vaan, vaan asenne, että halutaan pysyä vielä työelämässä. Ja, ja mitä muuta tekemistä sitten elämässä löytyykään. Tässä vaiheessa tämä pitäisi lisätä siihen, miten Eurooppa suoriutuu, koska hyvin monet lopettavat työnteon 55-vuotiaana Euroopassa, joko omasta tahdostaan tai muuten, mutta minä haluaisin korostaa sitä, että tämä ikääntyvän väestön osalta meidän pitäisi kohdentaa toimia heihin. Kyllähän kaikki nuoret pitää saada töihin. Jos katsotaan tilastoja, niin kyllä nuoret haluavat töihin. Ja, ja kyllä varmasti nuoret pääsevätkin töihin, koska kaikkia aivoja ja käsiä seuraavan 20 vuoden aikana todella tarvitaan. Mutta yli 55-vuotiaiden ikäryhmä tulee olemaan yksi kohderyhmä. Jos katsotaan, kuinka monet yritykset ovat jonkunnäköisiä ohjelmia ikääntyville työntekijöille eh, kehittäneet, niin tilanne on täysin, täysin eh, epätyydyttävä, koska siellä etsitään, kaikki etsivät vain nuoria. Joten eh, ehkä saadaan jotain fiksuja muutoksia. Rova Vetsalainen on täällä paikan päällä, ehkä minä teen, mutta jotain tähän suuntaan pitäisi saada vielä lisättyä. Lambert, anybody else to speak? Haluaako kukaan muu tässä vaiheessa puhua? Jos ei, niin, haluaisiko rouva Smolkova vielä loppupuheenvuoro? Máme malo času na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Kiitos puheenjohtaja. Tässä ei ole paljon aikaa eh, käsitellä tarkistuksia. Minä eh, otan yhteyttä varjoesittelijöihin ja jatkan yhteistyötä heidän kanssaan henkilökohtaisesti. I believe this is very important erittäin tärkeää, koska meillä on määräaika tarkistuksille hyvin lyhyt. Pyytäisin eh, varjoesittelijöitä niitä kollegoita, jotka haluavat rikastaa tai laajentaa tätä lausuntoa eh, että he esittäisivät tarkistuksensa 22. kesäkuuta mennessä, kello 18 mennessä, joten meillähän on hyvin vähän aikaa tuohon. Haluaisin kiittää kovasti Rova Smolkovaa ja eh, tässä voimmekin päättää tämän asian ja siirtyä kuulemiseen Euroopan komission kanssa. Asia koskee aluepolitiikan kansainvälistä Euroopan ulkopuolista ulottuvuutta. Ehdottaisin, että kuuntelemme ensimmäiseksi Rafael Guleta, eh, sen jälkeen Charles White, sen jälkeen eh, vaihdamme näkemyksiä sitten, jos Peter Berkovits tulee, niin hän on puheenvuorossa sen jälkeen, mutta Rafael Goulet ensimmäiseksi. Kiitoksia kovasti. Me raportoimme teille, sehän on äh, täysin reilua, koska tässä pitää äh, pystyä tekemään yhteistyötä äh, e- EUn ulkopuolisten maiden kanssa ja tässä Euroopan parlamentti on tässä merkittävässä roolissa. Tästä on tehty jo pilottihanke ja nyt ryhdytään toimeen. Eli me kehitämme strategisia kumppanuuksia EUn ulkopuolisten maiden kanssa Venäjä, Kiina, Brasilia enimmäkseen. Äskettäin on vielä keskitytty itäiseen kumppanuus hankkeeseen Ukrainan kanssa 2009 ja tämän jälkeen vielä Moldovan kanssa ja Georgian kanssa. Tärkeä asia tässä yhteydessä on se, että e, ei ole välttämätöntä virallisesti avata vuoropuhelua e, ennen yhteistyötä. E, ennemminkin kyse on siitä, että vahvistetaan poliittinen sitoumus tässä. Näin toimii toimiessamme me tietenkin kuulemme EUta ja tällä tavoin me voimme jakaa kokemuksiamme kansainvälisesti näistä edistysaskelista, joita EUssa on saatu aikaan. Ja näin eri osapuolet voivat äh, puhua avoimista markkinoista, äh, kumppanuusperiaatteesta joko äh, teoriassa tai käytännössä. Ja tässä Eh, emme puhu ainoastaan Euroopan komissiosta tai Euroopasta, eh, vaan me haluamme eh, puhua eri kokemuksista Euroopan alueilla. Ja tässä esitteemme, se ei ole mitenkään uusi, jotkut teistä tuntevat sen ehkä, siinä osoitetaan selkeästi mitä tehdään Euroopan aluepolitiikka eh, ja eh, maat EUn ulkopuolella kysymysmerkki. Eh, näytän tämän, koska se on nyt myös Kiinaksi, Ukrainaksi, Venäjäksi, Armeniaksi, Moldoaksi. Ja tässä osoitetaan, miten kiinnostuneita nämä maat ovat. Kaikissa toimissamme me pyrimme käyttämään tukea Tällä tavoin saamme lisää pontta työhön. Tämän tuen ansiosta voimme tarjota erilaisia palveluita, toimintaa, joita muuten ei voitaisi tarjota. Ei näissä mitään kovin näyttävää ole näissä toimissa, mutta voimme kuitenkin edistää tietoisuutta ja toimia kohdennetummin. Esimerkiksi opintomatkat välineenä on hyvä tapa jakaa kokemuksia. Mitä tähän mennessä olemme saaneet aikaan 2009 ja 2010? Olemme käynnistäneet vuoropuhelun Moldovan Georgian kanssa. Olemme myös sopineet suunnitelmista näiden maiden kanssa. Ja mm, tästä on tiettyjä äh, poliittisia äh, vakausongelmia. Äh, usein nämä rakenteet muuttuvat, emmekä me pysty vastaamaan niitä kunnianhimoisia tavoitteita, jotka nämä maat ovat esittäneet alun perin. Emme tietenkään voi tehdä töitä jo kaikilla rintamilla yhtä aikaa. Esimerkiksi ensi viikolla menemme Moldovan. Meillä on seminaari, jossa on myös Latvian edustajia ja muiden jäsenvaltioiden alueiden edustajia kertomassa siitä, miten aluepolitiikkaa täytäntöön pannaan EU-ssa. Haluaisin puhua myös Ukrainasta, jossa on aluepolitiikan mm, aluepoliittinen ministeri muuttunut, vaihtunut. Ja siellä siellä äh, menee tämä sisä, äh, alueministeriö menee äh, sisä, tai talousministeriön sisälle ja tällä tavoin OECD kanssa yhteistyössä käymme läpi alueellista näkemiä, näkymää ja näin saamme hyvän näkemyksen siitä, mikä hallitustilanne siellä on. Ja niin kuin mainitsin, me aloitimme 2009. Meillä oli täällä Brysselissä laaja kokous ja sen jälkeen olemme edistäneet tietämystä. Yritämme löytää kohdennettuja tapoja myös edistää tätä toimintaa. Meillä on myös Brasilian kanssa yhteistyötä ja uskomme, että meidän yhteistyömme on edesauttanut nyt toisessa vaiheessa Brasilian aluepoliittisessa työssä. Ja siinä on kansallisen integraatioministeriö meidän vastapuolenamme. Siellä on myös muita ministeriöitä, valtion muita toimijoita. Tässä menemme yleisistä poliittisista kysymyksistä erityis- kysymyksiin. Äskettäin olimme eh, eh, seminaarissa, jossa oli mukana Brasilia eh, tilintarkastustuomioistuin. Heitä kiinnosti kovasti, mikä oli sen rooli ja Euroopan parlamentti, miten se toimi. Ehkä te ette ole aivan suoraan yhteydessä tähän toimintaan ja toimeenpanoon, mutta varmasti eh, kaikki ovat tyytyväisiä tähän panokseen parlamentista. Tämä heijastuu myös eh, laajemmin eh, globaalissa vaihdossa ja näissä kohdennetuissa opintomatkoissa. Mitkä ovat meidän painopistealueemme sitten tänä vuonna ja tulevina vuosina? Haluamme painottaa naapuruutta ja itäistä kumppanuutta – ja tässä meillä on Ukraina, Moldova ja Georgia etusijalla ja mielellämme otamme mukaan myös tämän valiokunnan jäseniä. Meillä on opintomatka tällä viikolla Ukrainasta. Siellä on yli 20 mm, vierasta ja me eh, haluamme jatkaa myös eh, vuoropuhelua, joita olemme aloittaneet. Eh, puhuin Brasiliasta ja sitten Kiina. Siinä on sekoitus opintomatkoja, mutta ennen opintomatkoja me, me pidämme tällaisia tiedotustilaisuuksia näistä kysymyksistä. Ja erittäin mukava, että Van Nisteroi pääsi mukaan näihin koulutustapahtumiin, joita järjestettiin maaliskuussa tänä vuonna. Tässä vaiheessa on hyvin vaikeaa arvioida, mikä on vaikutus, minkälaisia tuloksia tällä vuoropuhelulla saadaan aikaan, mutta mielenkiintoista on tietää tai kuulla, että kiinalaiset ovat toimineet niin, että siellä on myös innostuttu meidän työstämme. En halua tässä väittää, että tämä olisi vuoropuhelun tulosta, mutta uskoisin, että tämän tyyppinen yhteistyö ja kokemusten vaihto on edesauttaa tätä kehitystä. Venäjä on tietenkin strateginen kumppani ja erittäin innokkaasti olemme yhteyksissä ja Heitä kiinnostaa ilmeisesti tällaiset yks, monosektoriaaliset alueiset kaupungit, sellaiset kaupungit tai alueet, joissa on yksi suuri yritys tai tehdas moottorina. Ehkä päätän osuuteni tähän. Haluan mielelläni kuulla kysymyksiä, jos teillä on and then... Annetaanko puheenvuoro sitten Charlesille seuraavaksi suoraan? Just to supplement what uh, Rafael said, the... Rafaelia täydentääkseni totean, että se tuki, jonka parlamentilta olemme saaneet Euroopan naapuruuspolitiikan suhteen, niin täytyy sanoa, että ohjelmakehitystä on ulkoisen palvelun kautta käynnissä. Se kattaa pilottihankkeita aluekehityksen alalla, mutta jotta dialogi käynnistyisi, niin on ollut aivan perustavanlaatuista se, että on voitu tuoda asiantuntijoita Eurooppaan keskusteluja käymään, jotta voimme, näin voimme toeta, että Euroopan parlamentin tarjoama tuki näiden strategisten toimien kehittämisessä on ollut äärimmäisen tärkeää. Ja nyt emme katso pelkästään itään, vaan myöskin etelään ja mietimme, voimmeko soveltaa samoja toimenpiteitä Pohjois-Afrikassa, Tunisiassa, Marokossa kuin muillakin alueilla. Siellä ollaan todella alueellistamisen kannalla vahvasti. Joten täytyy sanoa, että tukenne on ollut äärimmäisen hyödyllistä. Thank you. I uh, understand, Peter, that you would... Kiitos. Ja Peter, kun puhuu sitten myöhemmin, näin on? Voimme avata keskustelun ja Lambert van Nistelrooy ihan ensimmäisenä. Kiitos. Niin lienee jo ihan perinne, että kerran vuodessa keskustellaan edistymisestä ja pilottiprojekteista ja valmistelusta. Te viittasitte sellaisen asiakirjan, jota en kuitenkaan löydä täältä papereistani. Tämä edistysraportti, onko se täällä jossain? Onko puheenjohtajalla sellainen? <clears throat> Minulla ei ainakaan ole, ja minä nyt tässä koitan analysoida, mitä juuri kuulin, nimittäin on hyvin tärkeää katsoa konkreettisia tuloksia, ja tässä viitattiin tähän käyntiin Kiinassa osana tällaista vaihtoa, joka koski aluepolitiikkaa politiikkaa ja miten sitä solidaarisuuden ja kohesion nimissä voidaan edistää sellaisessa maassa, joka on niin, jossa on niin suuria eroja kehityksessä. Jos katsotaan rannikkoaluetta, niin siellä on kaupungistuminen eh, liikkunut hyvinkin nopeasti eteenpäin. Ja siellä selkeästi näkyy, kuinka tärkeä rooli Euroopalla on ollut. Jos katsotaan tällaisia jos puhutaan alueista, niin, niin rikkailla alueilla on rikastettu entisestään. Ja, ja Eurooppakin on vaurastunut sisämarkkinoiden seurauksena. Ja, ja nyt sitten kysytään, mikä on Euroopan salaisuus. Ja vähän tuntuu siltä, että tämä on varsinainen kohteliaisuus, kun näin kysytään. Ja meillä on nyt menossa 15 tai ehkä 12 monivuotinen suunnitelma. Mä en ole varma kumpi se niistä nyt on, mutta joka tapauksessa niin täällä näkyy hyvin moninaista ö, kehitystä. Ja lokakuussa on Brysselissä tämmöinen alueiden ja kaupunkien avoimien päivien tapahtuma, jossa tullaan esittelemään hyvinkin konkreettisia projekteja. Ja olisi vahinko, jos Kiinan kanssa edistyksen askeleet, kuinka ajatellaan tällaisia klustereita tai seutukuntia, jotka, ja, jotka yhtyvät, äh, että ne eivät edistyisi, koska itse asiassa oli sovittu jo alun pitäen, että, että rahastojen kautta <clears throat> saamme äh, tarjottua tukea Kiinalle, mutta äh, ymmärsin, että kiinalaiset eivät ole ihan samassa aikataulussa ja, ja eivät itse asiassa ole tähän klusteriajatteluun ollenkaan mielistyneitä. Mutta eh, tämä nyt hieman, hieman on, on laimentumassa tämä into ja, ja edistystäkään ei ole nyt kiinalaisissa kaupungeissa ja intialaisissakaan kaupungeissa oikein näkynyt. Emme oikein tiedä, miten tämmöinen, tämmöistä eh, eh, katalysaattorimetropolipolitiikkaa voidaan, voidaan edistää ja viedä eteenpäin. Toiseksi on hyvin mielenkiintoista katsoa tätä rahoitustilannetta, koska me olemme varoja jo sitoneet vuosia. Ja erityisesti tälle valiokunnalle tämä asia on ollut hyvin läheinen. Se, mitä nyt käytetään, niin miten siitä syntyy tuloksia. Esimerkki. Olette ehkä huomanneet, että monissa maissa ja monissa toi, on syntynyt eri toimia, esimerkiksi Ukrainassa ja täällä viitattiin ongelmiin Venäjän kanssa. Eh, ehkä uudelleen strukturointi olisi jonkun näköinen painopistealue. Ja kysymys siis kuuluu, että miten hyvin rahaa, rahaa miten tehokkaasti eh, raha käytetään ja onko painopisteet kohdallaan. Ja eh, sitten on näiden äärialueiden tilannettakin pidettävä mielessä, jos ne halutaan ottaa tähän samaan kehykseen mukaan. Jos halutaan siis jonkun näköistä EUn ulkopuolista ulottuvuutta, niin sitten pitää katsoa myös saarivaltioita. Ei ne tarvitse erikseen olla ohjelmissa, mutta olisi hyvä ajatella, miten ne voitaisiin ottaa mukaan. Tämä nyt reaktiona tähän, mutta itse asiassa halusin saada nyt tämmöisen asiakirjan. Sen minä nyt haluaisin, tämän edistyskertomuksen. Nuno Teixeira, please. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer o, a intervenção que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää asiantuntijoita näistä tämänpäiväisistä kommenteista. Joka kerta, kun eh, puhun täällä valiokunnassa niin äh, puhun aina äh, näistä äärialueista. Ehkä äh, tässä olette sitä mieltä, että toistan itseäni aina palaan näihin sama, samoihin kysymyksiin, näihin esteisiin, joita ähm, kohtaamme syrjäisillä alueilla. Mutta vaikka toistankin hiukan itseäni, niin nämä ongelmat ovat olemassa ja esteet ovat merkittäviä. Mutta tänään haluaisin puhua hiukan jostain muustakin, koska syrjäiset alueet ovat sellaisia, että siellä on myös potentiaalia. Siellä on valtavasti potentiaalia ja pelkästään negatiivisia kysymyksiä. Nämä alueet sijaitsevat maantieteellisesti sillä tavoin, että ne ovat todella relevantteja, kun puhutaan naapuruuspolitiikasta. Jos nyt katsomme Ranskan Guyana, joka on ainoa eurooppalainen alue, jolla, joka on Brasilian lähe, läheisyydessä, Guadeloupe, Martinique, Karibialla – Intian valtameressä me katamme tässä erittäin suuren maantieteellisen alueen ja se on potentiaalia myös meille. EUlla eh, on eh, ehkä eh, laajin mm, alue, talousalue maailmassa, mutta jos nyt katsotaan Kanarian saaria ja Atsoreita, meillä on siellä makroalue – joka tällainen makroalue, joka toimii EUn kohesiopolitiikan nojalla ja rajat ylittävän yhteistyön piirissä. Ja tässä meillä on kaikki voitettavissamme tilanne, että kaikki osapuolet voivat voittaa. Ja varsinkin kun katsotaan näitä tämänpäiväisiä kysymyksiä kohesiopolitiikan kannalta, niin näin on. Mm, e, myös geopoliittinen merkitys on merki- tässä merkittävä ja rajat ylittävä ulottuvuus ja vastaavat ovat tässä olennaisia myös. Ehkäpä eh, olisi eh, aika älytöntä rajoittua ainoastaan rajat ylittäviin eh, kysymyksiin silloin, kun meillä on valtavia, val, valtavia etäisyyksiä. Me olemme puhuneet tästä asiasta myös Mari Teresin mietinnön yhteydessä. Tämä 150 kilometrin raja, kuka tällaisen ylipäänsä keksi? Se on aivan absurdia ja typerää, koska se mm, jättää kaikki äärialueet tällaisen rajat ylittävän yhteistyön ulkopuolelle. Otin tämän asian esiin komissaari Haanin kanssa ja hän sanoi, että asiaa käydään läpi uudestaan ja toivottavasti ei pelkästään paperilla. Minun mielestäni tällaiset rajaluvut pitäisi täysin poistaa. Ehkäpä jos avaisimme eri mahdollisuuksia, joissa EU eh, e voisi osallistua eri tasoilla rajat ylittävään yhteistyöhön. Ja eh, silloin myös syrjäiset alueet pääsisivät osallisiksi. Kiitos. Merci, madame Kiitoksia eh, kovasti puheenjohtaja. Niin, minäkin haluaisin sanoa tässä, että Euroopan unionilla on juuri äärialueittensa kautta mahdollisuus olla kaikilla maailman alueilla. Usein ne ovat suurien nousevien maiden naapurissa. Reunionista Kiinaan on lyhyempi matka kuin Reunionilta Eurooppaan. Tässä on naapuruus eh, olemassa, jota ei oteta huomioon naapuruuspolitiikassa. Niinpä Euroopan unioni ei käytä riittävästi näitä mahdollisuuksiaan. Minä todellakin toivoisin, että me eh, saisimme eh, toimintaan myös sen, että äärialueet ovat aktiivisia Euroopan rajoja koko maailmassa. Tämä on poliittinen periaate ja jos sitä noudatetaan, niin silloin me täytäntöön panisimme juuri tätä politiikkaa. Tapahtuuko tämä sitten naapuruuspolitiikan tai muiden politiikan alojen kautta, mutta on aivan ilmeistä, että meillä on tässä puute, joka voidaan täyttää Euroopassa, äh, ja myös kehittyvät maat voisivat hyötyä tällaisesta yhteistyöstä. Äh, ja äh, tässä ei tässä on puute, jos ei oteta huomioon näitä syrjäisiä kaukaisia alueita. Ja uskoisin, että aivan ehdottomasti meidän pitää pystyä saamaan aikaan myönteinen päätös siitä, että äärialueita pidetään aktiivisina Euroopan raja-alueina. Kiitoksia. Ja seuraavaksi François Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä puhujilta näistä kysymyksistä, jotka liittyvät enemmänkin naapuruuteen, kun puhutaan Euroopan ulkopuolisesta ulottuvuudesta. Miten nämä alueet itse tulevat mukaan tähän aluepolitiikkaan? Minä tiedän, että tietyillä alueilla, varsinkin Kataloniassa, tapahtuu paljonkin yhteistyötä ja jos halutaan edistää alueellisen kehityksen malleja, niin siinä pitää käyttää hyväkseen näitä alueita. Ja varsinkin kun naapuruuden yhteydessä puhutaan yhä enemmän makroalueista, tässä on tiettyä päällekkäisyyttä aluepolitiikan ja eh, alueiden eh, yhteistyön eh, samoin kuin naapuruuden välillä. Miten meidän pitäisi toimia, että alueet olisivat enemmän läsnä näillä politiikan aloilla? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ei täällä enää olekaan puheenvuoropyyntöjä, joten ehkä niin, me laajensimme myös tätä aihepiiriä myös naapuruuspolitiikkaan. Olemme kiitollisia kaikista vastauksista. Your comments. Kiitoksia kommenteista. Ensinnäkin mm, minun pitäisi nyt tässä selventää, että tämä on tällainen yleisbrosyyri, joka minulla on, ei suinkaan se varsinainen raportti, mutta mielellämme toki toimitamme myös ne tiedot, mitä virallisestikin toimitamme muille valiokunnille, budjettivaliokunnalle esimerkiksi, siitä kuinka panemme täytäntöön tätä raporttia. Ilman muuta voimme lähettää siis sihteerille tämän pyydetyn raportin. Vakuuttaakseni teitä, teidät siitä, kuinka hyvin viime vuosi meni, voin sanoa, että olette aivan oikeassa, kun sanotte, että työ on vaikea, koska työtaakka on vaikea ennakoida. Ja viittasitte herra Van Nistelrooihin, ja siihen yhteiseen tutkimukseen, jonka halusimme tehdä erityisen alueen suhteen Kiinassa alueellisesta innovaatiosta, mutta sitten vastaus oli, että ei, emme voi käyttää enää tätä rahaa, mutta viime vuonna sitoutumisaste oli 85 prosenttia. Olette aivan oikeassa kuitenkin, että meille on suuri haaste tämä tilanne, koska meillä ei ole lisäresursseja enää käytettävissä joten täytyy hoitaa toimia tehokkaasti vuositasolla. Mainitsitte myös, että seuraava korkeatason kokouksemme EU-Kiina-aluepolitiikan alalla tapahtuu 13. lokakuuta. Ja ilolla otamme vastaan myöskin teidän edustajienne sinne. No sitten rahastoista ja varoista. Mielenkiintoista tässä on se, että me korostimme sitä seikkaa, että teidän tukenne on todella arvokasta ja me tietenkin yritämme niin paljon kuin mahdollista yhdistää eri rahastoja. Esimerkiksi Venäjän kohdalla eivät ole peräisin pilottihankkeista, vaan enemmänkin tukivälineistä, joka on olemassa ulkosuhteiden puolella. Brasilian kohdalla uskoisin, että Brasilia Brasilia on pää käyttäjä tai pyytää eniten tämän fasiliteetin käyttömahdollisuutta eri tavoitteisiin tavoitteisiinsa. Olette myöskin oikeassa siinä, kun viittaatte syrjäisimpien alueiden tai raja-alueiden rooliin edelläkävijänä. Ja tämä korostaa myöskin tavoitettamme, joka on sisällyttää mahdollisimman monet alueet toimintamme piiriin myös äärialueiden ulkopuolelta. Esimerkiksi lokakuussa tänä vuonna georgialaiset menevät Espanjaan ja sitten moldovalaiset Latviaan ja ukrainalaiset menevät Saksaan, Itävaltaan, Unkarin ja Puolaan ja muutamaan muuhunkin paikkaan. Mutta joka kerta olemme korostaneet, aina kun vain mahdollista, sitä seikkaa, että meillä olisi tällainen etuoikeutettu suhde syrjäisimpien alueiden kanssa ja erityisesti Ranskan Guajanan kohdalla, joka tuossa mainittiin, koska todellakin, todellakaan emme voi puhua vain yleisesti ottaen latinalaisen Amerikan kanssa käytävästä rajat ylittävästä yhteistyöstä ja sen hienoudesta, koska meillä mutta korostamalla vuoropuhelua yhteistyön puitteissa ja se, että meillä on tällainen etuoikeuskohtelu ja tällainen eh, erityisohjelma Ranskan, Guajan ja Surinamin kohdalla niin on, on sellainen asia, joka antaa lisäpotkua myöskin myös kansainvälisellä tasolla. Olemme käyttäneet tätä tilaisuutta hyväksemme korostaaksemme myöskin tällaisia kaukaisia maita, kuten Makaronesia ja Kanaria, joka ei ole kovinkaan kaukana Senegalista. Mutta me emme ole vielä onnistuneet välttämättä motivoimaan kaikkia tahoja aktivoitumaan lisää. Mutta ilman muuta syrjäisimmistä alueista vastaavat kollegat äh, tekevät kovasti työtä, jotta voisimme käyttää myöskin mahdollisesti joitakin näitä toimia edistääksemme syrjäisimpien alueiden äh, etusijaista erityisroolia. Ja herra Alfonsin kysymykseen liittyen, meillä ei ole mahdollista harmonisoida – näitä olemassa olevia ponnistuksia, koska ne on jo jaettu Euroopan alueiden ja eri ulkopuolisten alueiden välille. Mutta tietysti siellä, missä on mahdollista, koitamme järjestää vierailukäyntiä kolmesista maista tänne ja, ja mainita tietenkin nämä olemassa olevat aloitteet, tämä avoimen ovien päivä, johon on kutsuttu Brasiliasta ministeri ja, ja, ja siellä esitellään näitä neljää katalysaattoria tai moottoria, eh, jotka sitten jollain tavalla liittyvät Merkosurin yhteistyöponnisteluihin. Ideana on mahdollisimman, mahdollisuuksien mukana ottaa mukaan järjestöjä, eri kumppaneita, esimerkiksi raja-alueita Euroopasta, eh, Frogaria ja muuta järjestöjä, jotta pystyisimme yhdessä <clears throat> saamaan parempaa vaikuttavuutta, mutta ei vielä ole kuitenkaan resursseja tarpeeksi, että voitaisiin koordinoida olemassa olevia alueita. Kiitos. Thank you. If there are no comments to... Kiitoksia, jos ei ole kommentteja. Rafael Gulelle, niin, niin anteeksi, Jan Olbrit. Uh, yes, thank you. Just very, just very short comment. Kiitoksia. Aivan lyhyt kommentti. Minulla on sellainen vaikutelma, ehkä olen väärässä. Tämä on osoitus koordinoinnin puutteesta Euroopan parlamentissa, koska meillä on kehitysyhteistyövaliokunta ja aluekehitysvaliokunta, mutta vaikuttaa siltä, että meillä ei ole paljonkaan yhteisiä aiheita ja toimintaa. Tämä on yksi niitä aiheita, joka on tärkeä kummallekin yhdessä ehkä voisimme tehdä jotakin. Ja jos katsotaan nyt kehitysyhteisön valikunnan asiakirjoja, niin siellä on hyvin vähän sellaisia, jotka käsittelevät aluepolitiikkaa. Se voisi kuitenkin olla hyvin tärkeä väline myös kehityspolitiikalle. Ja toinen esimerkki vielä minun mielestäni yksi tekijä, joka on erittäin tärkeä globaalilla näyttämöllä on kaupunkikysymys, kaupunkialueet. Meidän interryhmässämme kollegojen kanssa olemme tarkkailleet sitä, miten yhä enemmän kiinnostutaan globaalilla tasolla eurooppalaisista kokemuksesta kaupunkikehityksessä kaupunkin elvytyksestä ja niin edelleen aivan konkreettisesti ensi vuonna järjestetään maailman foorumi, kaupunkien maailmanfoorumi Napolissa. Minä tiedän, että kun valmistellaan tätä maailmanfoorumia, siinä luotetaan Euroopan unioniin ja meitä interryhmä Urbania on pyydetty laatimaan kaupunkipolitiikasta alustuksia. Sehän on osa EUn aluepolitiikkaa. Me tiedämme, miten vaikeata tämä on alue ja vastaan nämä kaupungit, mutta tämä on hyvä mahdollisuus myös kun puhutaan Euroopan ulkopuolisesta ulottuvuudesta aluepolitiikassa. Kiitoksia. Haluaako komissio vielä puheenvuoron? Uskoisin, että voisimme palata näihin kysymyksiin, joita juuri esititte. Ei ainoastaan parlamentissa tapahdu niin, että eri valiokunnat eh, tekevät päällekkäistä työtä. Ehkä meidän pitäisi löytää synergiaa eh, aluepolitiikassa eh, kehitysyhteistyövaliokunnan, mutta myös AFETin ulkoisen valiokunnan kanssa. Siinä parlamentti voisi todellakin puuttua näihin haasteisiin. Siinä pitäisi avata asiakirjoja, liitteitä tai mitä liekään asetuksia, jotka liittyvät valiokuntien toimivaltuuksiin. Mutta ilman, että puutumme valtuuksiin parlamentin sisäisiin äh, sääntöihin me voisimme toimia äh, te, yhteistyössä paljon enemmän. Ja sitten Lambert. Ihan lyhyt kommentti. Tämä pilotti on ymmärtääkseni sellainen, että se on ikään kuin lisää mahdollisuus vaihtaa tietoja ja harjoittaa yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa kohesiokonseptin puitteissa. Eli se otetaan käyttöön aina siellä maassa, missä sitä pyydetään, Afrikassa tai Brasiliassa tai jossain muualla. Mutta se ei ole meidän pienen keskustelumme päätöskohta vielä, vaan se liittyy myös tiettyyn politiikkaan. Ja politiikkahan ei ole mikään pilotti. Pilotti on hieman, hieman rajallisempi käsite. Politiikan lohkot ovat niitä asioita, joista pitäisi todella keskustella. Nythän puhutaan Euroopan naapuruuspolitiikasta ja nyt se on AFET-valiokunnassa sen toimialaan kuuluvana ja min, minun nähdäkseni naapuruuspolitiikka muuttuu. Se muuttuu ehdottomasti. Yhä enemmän hallituksen, hallitusten toiminnan ulkopuoliseksi toiminnaksi. Eli ehkäpä onkin viisasta käydä tämä keskustelu, joka nousi esiin siitä, että minkälaiset välineet ovat todella tehokkaita ja vaikuttavia aluepolitiikassa rajat ylittävässä yhteistyössä. Ja kuten tuossa mainittiin, meillä on myös rajoituksemme, on asetettu tämän 150 kilometrin sääntö esimerkiksi. Ja sitten jos jossakin kohta esimerkiksi, kun ajatellaan ensi vuotta – ja pidätte uuden esityksenne, niin onko meillä silloin uusia impulsseja käytettävissämme naapuruuspolitiikan suhteen? Koska minun mielestäni meidän pitää joitakin asioita muuttaa. Me hieman nyt ajautu, ajaudumme asiasta syrjään, jos me luotamme vain pääkaupunkeihin politiikan teossa ulko, EUn ulkopuolisten alueiden politiikan suhteen on olemassa hyvin tehokkaitakin toimenpiteitä, jotka toimivat alueellisesti. Meidän välineemme toimivat rajat ylittävästi kansoilta toisille ja kansojen välillä ja ihmisten välillä. Ja tässä on nyt todettu jo, että meillä on tässä eri pilareita, ulkopolitiikka ja aluepolitiikka ja niin edespäin. Täytyy, minä, minä jouduin kysymään AFET-valiokunnalta, että mitä rajat ylittävällä toiminnalla tarkoitetaan oikeastaan, että miten tämä naapuruus politiikka tähän liittyy. Tuen täysin sitä, mitä Jan sanoi äh, äh, kaupungeista tuossa edellä. Jos saadaan kaupungit mukaan vuonna 2012, niin se olisi hyvä ratkaisu. Peter Berkowitz. Äh, ja seuraavaksi sitten Peter Bergevitsin esitys. Thank you. Um... Kiitos. Ihan lyhyt esittely tutkimuksesta, joka on saatu valmiiksi tänä vuonna EUn kohesiopolitiikasta globaalissa ulottuvuudessa. Se on aluekehityksen pääosaston mä, toimeksiantama. Tarkoituksena oli verrata kohesiopolitiikkaa muihin teo, kehityspolitiikkaan. Me halusimme verrata alueellista kehityspolitiikkaa OECD-maissa ja joidenkin järjestöjen rahoitusjärjestelmien toimintaa. Tarkoituksena oli oppia jotain kohesiopolitiikasta tutkimus perustui tämmöisille tapaus, tapausvertailuille Brasilia, Kanada, USA ja kansainvälisten järjestöjen, kuten eRBD:n ja Maailmanpankin toimintaan. Ja <clears throat> laukaisijana tälle tutkimukselle oli se, että kohesiopolitiikan yhteydessä usein puhutaan siitä, mitä muut maat tai muut järjestöt tekevät, mitä suosituksia siellä on, mutta mitään tällaista vertailua ei ollut suoritettu. Ja tämä perusti OECDn perustui OECDn pohjalta tehdylle, tehdylle työlle ja, ja eri järjestöissä, kuten Maailmanpankissa tehdylle työlle. Tämä on hyvin laaja tutki, tutkimus, enkä sitä kokonaisuudessaan ehdi täällä nyt mitenkään referoimaan, mutta tuon esille joitain pääjohtopäätöksiä <clears throat> erityisesti kohesiopolitiikan tulevaisuuden osalta. Tässä katsottiin siis, mitä muissa maissa tehdään, erityisesti sellaisissa, joissa on liittovaltiojärjestelmä, miten tämä hajautettu ja, ja keskushallinnon yhteydet toimivat ja niin edelleen. Ensimmäinen suositus, joka tästä tuli, oli, että meidän pitää vahvistaa keskushallinnon, tässä tapauksessa komission ja alueiden ja jäsenvaltioiden tällaista suhdetta systemaattisemmaksi. Tätä ehkä kutsuttaisiin jopa kumppanuudeksi. Mutta samalla kokemuksen pohjalta kävi ilmi, että tämä tarvitsee lisää, tähän tarvitaan lisää resursseja. Jos kahden, suht, kahden osapuolen välistä suhdetta muutetaan, niin silloin komissiolla tässä tapauksessa pitää olla lisäresursseja ja myös alueilla ja jäsenvaltioilla pitää löytyä lisäresursseja sen täytäntöpanisemmeksi. Tutkimuksessa kannustettiin rahoitusinstrumenttien lisääntyvään käyttöön kuitenkin huol- varovaisesti, koska jos käytetään joustavampia instrumentteja ja, ja, ja pääomaa ja lainoja, niin sitä kautta tulee sitten tietysti näiden järjestelmien perustamiseen hieman lisää taakkaakin, rahoituksellista sellaista. Tässä katsotaan myös näitä eh- ehtokysymyksiä ja tuodaan esille, miten ehto on monimutkainen tapa, ehdollisuus on monimutkainen tapa lähestyä kysymystä. On hyvin vaikea saada mitään näyttöön perustuvaa johtopäätöstä siitä, mikä toimii, mikä ei toimi, jos siirrytään yhdestä kontekstista toiseen. Ja tästä syntyy sellainen kuva myös, että se mitä nyt Euroopan unionissa tehdään, on jo itsessään huomattava osa tätä ehdollistamisjärjestelmää. Eh- kattojärjestelmää. Tässä implisiittisesti laiminlyödään sen vertailu, minkälaisia ehtoja liittyy eri politiikan aloihin. Mitä tässä sitten sanotaan erilaisista ehdon asetuksista ja, ja kehityksistä? No, tässä tu, tämä tutkimus tukee ehtojen asettamista kon, ko, kohesiopolitiikkaan ja tekee eron erilaisten ehtojen makrovero, makrofiskaaliset su, suoritukseen perustuvat ex ante ja sitten jälkikäteisehdot. Ehdot. Se on varovainen näiden makrovero- tai rahoituksellisten ehtojen suhteen. Se korostaa niitä myönteisiä tuloksia, joilla se saa, joita sillä saattaa olla taloudellisen hallin, hallinnointiin. Kuitenkin se saattaa myös kielteisesti vaikuttaa tiettyihin tavoitteisiin, kuten sosiaalisiin tavoitteisiin. Ja sitten tässä tuli esille myös se kysymys, kuka on vastuullinen taho, tai mikä on vastuullinen taho näiden ehtojen soveltamisesta. Seuraamus vaikuttaa usein niihin, jotka eivät ole päätösvastuullisia. Tämä tutkimus on hyvin avoin ja tukeva sellaisille ehdoille, jotka suoraan kehittävät tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ja, ja kokemuksen perusteella myös tällainen suorituks, suoritukseen perustuva ehto on osoittautunut toimivaksi joka tarkoittaa sitä, että keskushallinnon ja sitten jäsenvaltioiden tai alueiden välille pitää saada jonkunnäköinen sopimus. Pitää myös entistä enemmän saada eh, julkista tukea, institutionaalista tukea. Mutta tässä selkeästi johtopäätöksenä on, että tämä ehtojen käyttäminen on hyvä ja se heijastelee käyttävää keskustelua paitsi täällä, niin myös eh, eh, sidosryhmien puitteissa kun tutkimuksessa katsottiin seuraamuksia ja kannustimia, siellä tulee aika sekalainen kuva siitä, mitä eri puolilla, mitä on käytössä eri puolilla maailmaa ja korostaa sitä, että seuraamuksia kohesiopolitiikan alalla on vähemmän kuin kansainvälisten rahoitusinstrumenttien käytössä. Ja seuraamusjärjestelmän käyttö tarkoittaa sitä, että tietenkin on olemassa lainajärjestelmä, Meillä on tämmöinen ex ante järjestelmä, johon edellytetään tiettyä suunnitel- suunnitelmallisuutta, joten kohesiopolitiikassa sanktioita tai seuraamuksia on vähemmän käytetty. Mutta mitä muualla on tehty, niin Ensinnäkin tarvitaan jonkunnäköisiä suhteellisia seuraamuksia ja sitä, että tunnetaan nämä projektit omaksi. Edunsaajat tuntevat nämä projektinsa omaksi sellaisissa tilanteissa, joissa saattaa olla sitten aihetta seuraamuksille ja sitten tällainen tietty vaiheittainen, vaiheittainen lähestymistapa seuraamusten voimaan astumiseen. Tässä myös katsottiin kannustimia ja me menetelmän puolelta nämä ovat olleet hyvin erilaisia käytettävät kannustimet. Sitten arvioinnin osalta <clears throat> tässä tutkimuksessa korostetaan ensinnäkin sitä, että arviointia voidaan parantaa, mutta samalla korostetaan, että tämä on nyt sellainen ala, jota on jo paljon arvioitu Eli ei nyt yritä mitään uutta järjestelmää luoda, vaan koitetaan kehittää ja te- tehostaa näitä arviointimenetelmiä. Ja erilaisia menetelmiä käytetään Maailmanpankissa ja tällaisia vaikutusten arviointimenetelmiä, jotka saattaisivat toimia myös täällä. Sitten lopuksi tässä katsotaan myös miten annetaan, minkälaisia varmistuksia, vahvistuksia saadaan ohjelmista. Täällä Euroopassa on aika ainutlaatuinen järjestelmä vahvistuksille ja tarkastuksille, tarkastuslausumille. Vaikea verrata varsinkin sellaisiin järjestelmiin, jotka perustuvat lainoihin eikä niinkään tukiin. Mutta tässä on suosituksia tältäkin alalta esimerkiksi yksityistä, äh, yksityis, äh, yksinkertaistaminen, selkeyttäminen, äh, riskin selkeämpi huomioiminen ja tarkastusten ja auditoinnin erillään pitäminen ja tarvitaan vaiheittainen seuraamusjärjestelmä, varoitus, seuraamus ja niin edelleen. Mutta mitä tästä nyt sitten olemme oppineet? No ensinnäkin sen, että voimme löytää tukea monille omille ajatuksillemme kohesiopolitiikan tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta saman aikaan tämä tutkimus oli hyvin hyödyllinen osoittaessaan, että ei voida siirtää järjestelmiä eri puolilta maailmaa. On järjestelmiä, jotka toimivat yhtäällä ja, ja niihin liittyy hyviä ja huonoja puolia, niitä ei voida sellaisenaan siirtää minnekään. Ja tästä tutkimuksesta ei niinkään suorana johtopäätöksenä, vaan epäsuorana johtopäätöksenä se, että kohesiopolitiikka on jo nykyisellään hyvinkin toimiva. Ja tietenkin voidaan oppia vielä lisää, mutta kyllä meillä on jo hyvä perusta, jolle rakentaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Onko kysymyksiä? tästä esityksestä vielä. Ehkä tässä vaiheessa me olemme kaikki puhuneet jo niin paljon. Haluan kiittää komissiota ja ymmärsin, että kaikki nämä tiedot ja kaikki nämä alustukset ovat saatavilla, mutta aina kun voitte lähettää sihteeristölle sähköisesti jotakin, niin me voimme jakaa sen jäsenille. Varmasti he arvostavat sitä. Niinpä uskoisin, että voimme päättää tämän esityslistakohdan. Ja jos Mihail Toirer on täällä paikalla, voimme mennä äh, hänen esityslistakohtaansa. Entä sitten nämä varjoesittelijät? Peter Zimmer ei ole täällä, mutta Kajer on täällä, joten voimme aloittaa Mihail Toirerin äh, lausuntoluonnoksen käsittelyn talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Eh, tämä on lausunto Ekon valiokunnan mietintöön. Eli Mihail, eh, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä on kyse eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta kohesiopolitiikan kannalta. Ensinnäkin voidaan sanoa, että tämä ohjausjakso otettiin käyttöön yhtenä osana tulevan eurokriisin välttämiseksi ja valtionvelkakriisin välttämiseksi, joten tämä on nyt askel eteenpäin Euroopan unionissa, jotta otetaan oppia nykyisestä euro- ja valtionvelkakriisistä. EUn valtiovarainministeriöt vuonna 2010 syyskuussa käynnistivät tai päättivät tästä ohjausjaksosta. Ja tarkoituksena oli, että jäsenvaltiot ilmoittavat omista pitkäaikaisista suunnitelmistaan Brysseliin ja että kansallisesti voidaan vasta Brysselin suostumuksella viedä asiat eteenpäin. Tässä on tarkoituksena tällaista ennaltaehkäisevää budjettivalvontaa harjoittaa tämä vaikuttaa tähän uuteen elpymis- ja vakautuspaketin täytäntöönpanemiseen. Tavoitteena myös poistaa epätasapainoja budjeteista ja tämä noudata tätä budjettikuria, makrotaloudellista vakautusta ja Euroopan 2020, Euroopan 2020 strategiaa. Nyt tämä lausunto, joka on tehty Ekonin mietintöön, tämä on toimiva instrumentti strategian täytäntöpanemisessa ja tässä kohesiopolitiikka on tärkeässä osassa – ja hyvin rahoitettu kohesiopolitiikka voi hajautettujen hallintojärjestelmien ja painopistealueiden kautta myötävaikuttaa kestävään kehitykseen ja järkevään talouspolitiikkaan. Ja jos sitä harjoitetaan oikein, niin se myös varmasti myötävaikuttaa makrotaloudelliseen vakauteen. Minun käsittääkseni on hyvä ajatella, että tässä yhteydessä myös käsitellään näitä ehdotettuja seuraamuksia tai sanktioita siinä tapauksessa, jossa valtiot eivät noudata näitä budjettikuria. Voidaan kysyä, että voidaanko vähentää rakennerahastoja tai kohesiorahastovaroja tai jollain tavalla ehkä enemmänkin käyttää näitä Eh, stabilisoimaan ja vakauttamaan ja, ja, ja stimuloimaan eh, jäsenvaltioiden omia ohjelmia, jotta päästään sitten kasvun tielle ja työllisyyden eh, parantamisen tielle. Eurooppalainen ohjausjakso on edistystä taloudellisen koordinoinnin tiellä ja siitä on tulossa tällainen monivaiheinen instrumentti aluepolitiikan käyttö käyttöön ja se on tämmöinen integroitin lähestymistapa ja antaa mahdollisuuden mobilisoida investointeja paikan päällä. Se ei tarkoita sitä, että kohesio- ja rakennepolitiikka eh, toi, eh, edellyttäisi parannusta, vaan tämä tarkoittaa sitä, että tukitoimia fokusoidaan paremmin – ja siitähän olemme jo tänä päivänä kuulleet. Ja mitä tulee sitten tähän täytäntöpanoasteeseen, niin sekin on tärkeää ottaa mukana. Rakennerahastot ovat tärkeitä, eh, jotta tutkimusta, kehitystä, innovaatiota voidaan edistää kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla. Eh, painopisteitä tässä ovat se, että kansalliset tavoitteet eivät aina tarpeeksi kunnianhimoisia Euroopan 2020 strategiaa verrattuna. Ja hyvin usein etsitään lyhyen tähtäimen tavoitteita sen sijaan, että etsittäisiin pitkän tähtäimen kestäviä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hyvin usein tavoitteet jäsenvaltioissa – ollaan vielä kaukana näistä Eurooppa-neuvostoissa asetetuista tavoitteista. Rakennepolitiikan pitäisi toimia niin, että alueellista potentiaalia voidaan vahvistaa ja sitten sidosryhmien tarjontaa voidaan käyttää paremmin hyödyksi. Rakennepolitiikka voi siis myötä vaikuttaa siihen, että kunnissa, kaupungeissa, alueissa kehitytään ja äh, saadaan äh, nämä tavoitteet äh, tunnettua omiksi. Edellytyksenä on, että jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet, järjestöt, paikalliset viranomaiset, kansalaisyhteiskunta kaiken kaikkiaan osallistuvat näihin kansallisiin uudistusohjelmiin hyvinkin kiinteästi ja että tällä tavalla sidotaan sidotaan sitten säännöllisin konsultaatioin nämä ryhmät näiden ohjelmien kehittelyyn. Tämä oli, olivat minun ehdotukseni. Varmasti tästä käydään vielä keskustelua ja, ja, ja tarkistuksiakin tullaan tekemään, mutta uskon, että meidän nyt pitää tässä vaiheessa tätä keskustelua jatkaa, jotta tuomme sen kannan selväksi, että alue, äh, anteeksi, äh, rakenne ja kohesiopolitiikalla on tärkeä rooli, kun pyritään vakauttamaan makrotaloudellista tilaa ja, ja saamaan jäsenvaltiot kasvun tielle. Kiitos. Thank you, Mikael, and Kiitoksia, Mikael ja sitten Rodi Kratsas. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä esityksestä erityisesti siitä, että hän korosti todellakin ohjausjakson tärkeyttä. Tämähän on uusi parametri, joka täydentää talouden hallintaa. Ja se onkin sellainen väline, jolla taataan vakaus epävakauden sijaan, joka meillä tänään vallitsi. Tässä halutaan tällä tavalla parantaa myöskin yhteistyötä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. No nyt tällä lausunnollamme haluamme antaa tälle asialle myöskin alueellisen ulottuvuuden. Kaksi asiaa tautuu, täytyy tässä muistaa. Yhtäältä täytyy saada aikaan se, että eurooppalainen ohjausjakso näkyy parla- kansallisten parlamentin esittämissä talousarvioissa siten, että niillä on selkeät kohesiotavoitteet. Komission suosituksessa kaksi viikkoa sitten jäsenvaltioille korostetaan, että on kohdennettava toimia sellaisiin tavoitteisiin ja toimiin, toimenpiteisiin, jotka vahvistavat kohesiota. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset joutuvat käymään institutionalisoitua vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että nämä talousarvioehdotukset, jotka tulevat komissiolle jäsenvaltioilta, pitävät mielessä ne huolet ja kannat, jotka paikallisalueviranomaisilla on. Tämä on hyvin tärkeää tiettyjen jäsenvaltioiden kohdalla. joilla ei ole kovin suurta vastuuta kannettamaan kannettavanaan alueellisissa elimissä. Tämä ei koske kaikkia valtioita tietenkään, mutta myös alueet on otettava mukaan talousarvioiden erittelyissä. No sitten täytyy muistaa, että tänä päivänä epätasapainot talousarviossa johtuvat kriisialueista, harmaista alueista, kuten omasta maastani, ja se liittyy vahvasti taloushallintoon. Kreikassa nyt esimerkiksi, jonka valmistelija tuossa mainitsikin. Tilanne on se, että monet rahoitustilanteemme ja finanssitilanteemme vaikeuksista juontavat juurensa todellakin paikallishallinnosta, joten on tärkeää todeta, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat tärkeässä roolissa, kun ryhdytään laatimaan kehitysohjelmia. Ne ovat tärkeitä myös talouskurin ja budjettikurin aikaansaamisessa. Ja tämä on hyvin tärkeä prioriteetti koko Euroopan unionille. Olin ilmaissut epäilykseni, joka jo hälvenikin tai selvenikin tuossa, kun valmistelija puhui niistä tavoitteista, jotka kuuluvat strategia, 2020 strategian piiriin. Lisäisin vielä, että meidän täytyy korostaa ja valaista sitä roolia, joka aluekehitysvaliokunnalla on. Se on tärkeä elin, joka seuraa todellakin sitä kehitystä, mitä tapahtuu paikallis- ja aluetasolla, ja se täytyy näkyä koko tässä menettelyssä. Oli sitten kyse niin sanotusta talousarvion ennakoivasta osasta, taikka sitten jäsenvaltioiden ja alueiden välisistä suhteista. Nä, tässä olivat omat huomioni ja sitten aikanaan esitän tarkistuksia kirjallisessa muodossa, jotta voisin puolueeni PPN puolesta ne tarkemmin muotoilla. You're just perfect. Kiitoksia. Erinomainen ajoitus, Peter Simon. Ja sitten mikrofoni. I'm so sorry, I was in time. Anteeksi, äh, olin, äh, äh, olen niin äh, pahoillani, että tulin myöhässä. Kiitos herra Toirerille tästä lausuntoluonnoksesta. Minulla on kaksi asiaa, joista olen vähän miettinyt niitä. Kannattaisi ehkä vielä, niiden osalta kannattaisi tarkentaa tätä tekstiä tai tiivistää. Ensinnäkin kohdan, kohdassa kaksi, jossa ehkä voitaisiin ehdotuksiin lisätä, että nämä toimenpideohjelmat, nimittäin rakennerahastojen osalta, että ne, eikö, eikö tässä pitäisi myös rakenne rahastot nähdä yhtenä instrumenttina, jotta voitaisiin komission suosituksiin, eh, suosituksia paremmin täytäntöön panna. Toinen kohta, joka tässä nyt oli vielä mietittävänä, pitää vielä siitä vähän puhua lisää, että voitaisiinko ehkä tarkentaa kohtaa kuusi, jossa kehotetaan jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja, työmarkkinaosiopuolia ja niin edelleen, että ne otetaan mukaan. Mutta tässäkin yhteydessä olisi tärkeää, että me Euroopan parlamenttina sanomme, että meidän ö, oma, me, me vaadimme omaakin Eh, toimintaamme, koska ajatellaan tätä valiokuntaa, jonka tehtävänä on nimenomaan äh, kohesiopolitiikan ja sosiaalipolitiikan, jos, jos me nyt katsomme jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa, niin kyllähän meidän, meilläkin on jotain sanottavaa, joten tässä yhteydessä miettisin, että ehkä voitaisiin sanoa kohdassa kuusi, ja myös Euroopan parlamentin ja sen soveltuvien valiokuntien mukaan ottaminen. Mikael Tremopoulos. Sitten Mikael Tremopoulos. Niin, kiitoksia. Niin, haluaisin kiittää kollega Toiraria tästä lausuntoehdotuksesta. Ekon valiokunnalle, joka on siis vastuuvaliokunta tässä aiheessa. No olen täysin samaa mieltä, erityisesti mitä tulee kohtaan neljä, jossa puhutaan siitä, että on välttämätöntä vahvistaa kaikkien alueellisten toimijoiden mahdollisuuksia toimia. Ja myöskin kohdasta kuusi olen samaa mieltä, jossa jäsenvaltioiden harjoittama yhteistyö työmarkkinaosapuolten alue- ja paikallisviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa otetaan esille ja katsotaan, että se on tällä hetkellä riittämätöntä. Olen samaa mieltä myöskin siitä, että on korostettava tätä aspektia entisestään, koska yhteistyö on aivan ensiarvoisen tärkeä ja välttämätöntä, jotta saadaan aikaiseksi kansalliset uudistusohjelmat. Muistutan ja alle viivaan joitakin korostuksia, joita ei koskaan pidä unohtaa. Komission annossa verrattuna muihin toimielimiin, eli alue- alueiden komiteaan ja talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan parlamenttiin. Toteaa toisessa kappaleessaan, taikka määrittää pikemminkin omat suosituksensa. Ja siinä puhutaan lisäponnistuksista, joita tarvitaan, jotta päästäisiin niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät tutkimukseen, kehitykseen, työllisyyteen ja energiatehokkuuteen ja kou- korkeampaan koulutukseen ja köyhyyden vastaiseen taisteluun. Sitten vielä lisää kohdissa samaisessa tiedoksiannossa komissio toteaa, että jäsenvaltioiden täytyy löytää tapoja puuttuakseen niihin sosiaalisiin vaikutuksiin, jotka päivittäisillä muutoksilla on komission samoina päivinä julkaisema lehdistötiedote, joka koskee maakohtaisia työllisyysnäkymiä. siinä puhutaan työmarkkinoista ja siitä, että on välttämätöntä puuttua työmarkkinoihin toimintaan, jotta voidaan parantaa työllisyystilannetta ja erityisesti puuttua rakenteelliseen työttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen. Komissio on käynnistänyt vuosittaisen tutkimuksen, joka on jo julkaistu tammikuussa. Ja tämän tutkimuksen seurauksena on aivan selvää, että on ryhdyttävä aivan selkeisiin toimenpiteisiin tietyillä toimialoilla. Ja sitten Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin vain esittää tässä pari kommenttia No, tästä lausunnosta, jos näin sopii. Mm, me sovimme parlamenttina päätöslauselmassa, että me tarkastelisimme EU 2020 strategiaa ja keskitymme siltä kannalta tähän asiaan ja näemme sen hedelmiä tästä, tässä prosessissa. Meidän pitäisi minun mielestäni esittää vähän tiukempaa sanamuotoa, koska tässä on nyt seuranta-alusta, seurantafoorumi EU 2020, ja tässä jäsenvaltiokohtainen lähestymistapa tulee esiin. Sen jälkeen nämä toisen vaiheen lippulaivahankkeet. Mutta jos nyt katsotaan alueiden komitea lehdistötiedotetta. Niin äh, se tasapaino, joka, tai, äh, tai tase, joka äh, tehtiin näistä suunnitelmista, joita jäsenvaltiot laativat, täällä sanotaan, että lopputulema ei ole kovinkaan myönteinen, jos katsotaan näiden hajatettujen elinten osallistumista nyt ähm, täytyy sanoa, että tämä ei vastaa täysin sitä, mitä olimme odottaneet ja kuvitelleet. Jos nyt äh, katsotaan, että 80 prosentissa tapauksissa, äh, tapauksista, äh, mitä ei tapahtunut, se on hyvin alhainen määrä jos nyt halutaan jotakin muuta saada aikaan, niin meidän täytyy sanoa se ääneen, että tehdään asioita vähän eri tavalla. Ja tässä vastuuvaliokunta eh, on ekon valiokunta, ja jos me haluamme, että meidän kantamme otetaan vakavasti, niin kuin juuri sanoin, eh, niin meidän pitäisi todellakin sanoa tämä ääneen, että asioita pitää tehdä eri tavoin meidän pitäisi ottaa alueiden komitean mukaan, mikä meidän roolinsa on. Me, me, meillä on aivan marginaalinen rooli tässä. Meidän täytyy katsoa mm, valiokuntamme roolia. Kolme neljäsosa näistä ohjelmista, ne onko ne täytäntöönpanto. Ja vaikuttaa siltä, että se mitä tähän mennessä on tehty, se ei riitä. Ja tässä ja alueiden komitea, sitä ei oteta riittävästi mukaan tähän jos halutaan, että otetaan hajautetut elimet mukaan, se ei onnistu, ellei sitä sanota ääneen ja selvästi. En tiedä, voitaisiinko tässä esittää tarkistusta, mutta en tiedä, riittääkö se edessä. Joka tapauksessa tähän suuntaan pitäisi mennä. Thank you. I, don't see any other comments. Kiitoksia. Minä harvoin itse puhun, koska minä haluan tässä vain edesauttaa sitä, että te puhutte. Sanoisin pari sanaa, koska tämä on hyvä tilaisuus huomioida sellainen seikka, jos, jota ei pitäisi hyväksyä, tai meidän pitäisi ainakin regivaliokuntana huomioida tämän. Useimmat suuret eurooppalaiset hankkeet yhtenäismarkkinat aikaisemmin. Nyt tämä eurooppalainen ohjausjakso. Kaikki nämä suuret eurooppalaiset hankkeet suhtautuvat täysin sokeasti alueelliseen tasoon. Ja minun mielestäni tässä meillä on nyt mahdollisuus, joka pitäisi käyttää hyväksi. meidän pitäisi ottaa huomioon äh, alue- ja äh, paikallistaso, äh, miten se vaikuttaa Euroopan kasvuun ja muutokseen. Mutta pitäisi ottaa huomioon myös monitasoinen hallinto, päätöksentekotasot Euroopassa. Meidän pitäisi mainita tämä sekä hyvässä että pahassa. Hyvä on niiden antama passo, panos, mutta pitäisi ottaa huomioon myös budjettikuri, joka pitäisi ottaa huomioon ja sitä pitäisi noudattaa kaikissa prosesseissa. Mutta totta kai nämä järjestelmät ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa ja siitä syystä on tärkeää, mahdollista tämä monimuotoisuus. Joka tapauksessa meidän pitäisi aktiivisemmin osallistua ja antaa kannanottojamme näihin makrotalouskysymyksiin. Ja siitä syystä arvostan kovasti Mikael Toirerin haasteellista tehtävää tätä lausuntoa laattiessa. Meidän täytyisi kuunnella herkällä korvalla silloin, kun näistä asioista puhutaan, mutta tänään meidän täytyy kuitenkin vain päättää määräaikatarkistuksille. Se on hyvin lyhyt määräaika huomiseen 22. päivään kesäkuuta kello 18 mennessä. Niin anteeksi Mihail, totta kai annan sinulle vielä, vielä puheenvuoron. Mihail Toire. Chair, colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä kommenteistaan. Ja minä olen aivan avoin, jos haluamme vahvistaa vielä jotain tämän, näitä ehdotuksia ja, ja annatte minulle jotain konkreettisia sanamuotoja, niin kyllä minä avoimielisesti suhtaudun tähän, koska kuten sanoin, niin tämä monen tason integraatio – joka tarkoittaa sitä, että paikallistason mukanaoloa tässä koko prosessissa pitää, pitää vahvistaa, mutta ehkä löydämme paremman sanamuodon, jotta, jotta viesti välittyy paremmin. Tehdään yhteistyötä ja tällä tavalla saadaan ehkä kohesiota ja, ja alueellista kehity, aluekehityspolitiikkaa vielä mukaan tähän, tähän paremmin. Kiitos oikein paljon. Jos ei ole enää muita asioita, niin sanoisin vain, että seuraava kokous pidetään 11.12. heinäkuuta ja se on viimeinen kokous ennen kesätaukoa. keskeytän koko, päätän kokouksen ja kiitän läsnäolijoita.